Dear colleagues, somebody has stolen our hammer, so I have to... No niin, kollegat, minun vasarani on viety, joten minun täytyy vain huutaa. Jos teille sopii, niin aloitamme kokouksen. Meillä on aika paljon asioita esityslistalla. Eli pidemmittä puhetta, olen Jack on paikalla ja lähdemme ensimmäisestä kohdasta esityslistalla. Itämeren alueita koskeva Euroopan unionin strategia ja makroalueiden asema tulevaisuuden kohesiopolitiikassa. Ja pyydän Olenitsakia esittelemään tämän mietinnön. Olkaa hyvä. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisat naiset ja herrat, aivan aluksi haluaisin kiittää kaikkia, jotka ovat olleet antamassa panoksensa tähän, myös sihteeristöä ja varjestelijoita. Esittelen nyt sen näitä yleisiäkin seikkoja. Myös alueiden komitea ja ETSK on antanut panoksensa. Olen ottanut huomioon myös keskustelussamme nousseita ajatuksia, joita on tullut monilta teiltä, ja haluaisin kiittää teitä kaikkia. Haluan korostaa, että eh, valiokunnissa, liikenne- ja ympäristövaliokunnassa tehtävät lausunnot ovat hyvin samansuuntaisia kuin tämä mietintö. Kaikkein tärkeimpiä seikkoja ja päätelmiä tässä asiakirjassa ovat sellaiset, jotka käsittelevät nykyistä strategiaa. Täytyy tietysti muistaa, että tämä on aloitettu budjettikauden aikana. Otamme kantaa myös siihen. Ja täytyy muistaa, että kun on että eh, saatu aikaan tämä Itämeren alueen strategia, niin samanlaisia aluekohtaisia strategioita on alettu työstää. Nämä koskevat muun muassa Välimeren aluetta ja Tonavan jokialuetta. Ja näitä varmasti käsitellään tällä vaalikaudella parlamentissa. Nyt haluaisin kiinnittää huomionne siihen, että Itämeren alueen strategia on erittäin tärkeä, kun pyritään edistämään hankkeita, jotka koskevat muun muassa uusiutuvia energialähteitä. Erittäin tärkeää on myös erilaisten liikennejärjestelmien tehokkuus ja ympäristöystävällisyys. Tässä liikennevaliokunnalla on sanansa sanottavana. Eri osa-alueilla Itämeren alueen piirissä on hyvin suuria eroja esimerkiksi taloudellisesti ja ylipäänsä järjestelmien toimivuuden osalta. Ja pyrimme tasoittamaan näitä eroja. Lisäksi haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että tällä hetkellä Itämeren alueen kehittäminen eh, nojaa ennen kaikkea kohesiopolitiikkaan, kun taas tulevaisuudessa täytyisi ottaa vahvemmin mukaan myös muut politiikan alat, eh, kuten esimerkiksi liikennepolitiikka ja yhteinen maatalouspolitiikka. Vaikka me nyt eh, emme olekaan puhuneet erästä aiheesta niin paljon, niin erittäin tärkeä on myös tämän tulevaisuuden suunta. Kysymys on myös tämän makroalueen paremmasta integraatiosta. Eli pyritään siihen, että eri alueet, kaupungit, integroituisivat paremmin tällä alueella. Tämä koskee myös eh, turismia ja kulttuurialuetta, samoin kuin myös tiedettä. Myös koulutus tulee nostaa esiin, samoin kuin tutkimustyö. Ja eh, tämä eh, liittyy myös 2020 äh, strategian, jota tällä hetkellä käsitellään EU:ssa. Tässä on siis hyvin paljon seikkoja ja kaikkea, kaikkea voida päättää tässä vaiheessa, joten eh, puhun varsin varovaisesti tässä eh, myös budjettiin liittyvistä kysymyksistä. Tällä hetkellä meillä on ennen kaikkea kohesiovaroja eh, käytettävissä Itämeren alueen strategian ja varoja saadaan myös jäsenvaltioista. Meidän täytyy joka tapauksessa tehdä kunnon analyysejä, jotta voimme löytää tulevaisuutta varten sopivat rahoitusmuodot. Tämä nostan esiin koodissa 18 ja 21 tähän liittyy myös tiettyjä kysymyksiä, jotka nostetaan esiin. Haluaisin nyt kiittää teitä kaikkia lausunnoistanne ja panoksestanne. Kiitoksia. E, Kiitoksia esittelijälle. Bostonaussa aloittaa sitten keskustelu. Olkaa hyvä. E, Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin onnitella kollegaani olen Jackia erinomaisesta työstä, jota hän on tehnyt. Mietintö on johdonmukainen, kattava ja tasapainoinen, ja siinä otetaan huomioon kaikki tärkeimmät asiat, jotka liittyvät Itämeren strategiaan ja muihin makroalueellisiin strategioihin. Ja johtuen siitä, että me olemme tärkein valiokunta, joka käsittelee tätä mietintöä, haluaisin korostaa muutamia kohtia, jotka mielestäni on ratkaistava ja joihin pitää puuttua kunnolla. Ensinnäkin, kuten olen aikaisemminkin tehnyt, haluaisin korostaa, kuinka tärkeää on se, että otetaan täysin mukaan ei EUn valtiot makroalueelliseen strategiaan. Enkä näe, miten näihin strategian tavoitteisiin voidaan täysin päästä – silloin kun toimijat, jotka vielä eivät ole EUn jäseniä, eivät ole tulevaisuudessakaan EUn jäseniä, mutta niillä on vaikutus kuitenkin näihin alueisiin. Ja kun laadimme näitä strategioita, meidän täytyy muistaa nämä seikat. Ja sitten tämä Itämeren kysymys. Sehän liittyy hyvin voimakkaasti ei-EU-valtioihin. Ja tähän liittyy Nord Stream-kysymys. Ehkä muistatte, että kun aikaisemmin keskustelimme Malmströmin kanssa Ruotsin puheenjohtajuuskaudella, saamme kuulla, että Nord Stream, sehän on mukana tässä mietinnössä, Suomi on yksi kaupallinen hanke, eikä sen enempää, mutta kuitenkin muistuttaisin, että viime viikolla Venäjän pääministeri Putin ilmoitti, että vuonna 2011 tämä hanke – on jo täysin käytössä. No se on ihan hyvä, mutta mikä on sitten Euroopan parlamentin rooli, erityisesti nyt kun Lissabonin sopimus on astunut voimaan? Ja sitten yhteinen energiapolitiikka on myöskin osa yhteisön politiikkaa. Ja tässä olisi hyvä nyt muistuttaa siitä, että tällä hankkeella on huomattavia ympäristövaikutuksia, ja tässä ei viitata pelkästään laivateollisuuden olosuhteisiin Itämerellä, vaan tämä vaikuttaa myöskin turvallisuuteen ja muihin kysymyksiin, jotka liittyvät tähän hankkeeseen. Kaksi vuotta sitten kaksi komission jäsentä, ympäristökomissio Dimas ja toinen energiakomissaari Pibalks, lupasivat meille, että Libiskin mietinnön jälkeen tämän kuuluisan Nord Stream mietinnön jälkeen. Sehän hyväksyttiin suurella enemmistöllä. Ja meille luvattiin, että komissio tiedottaa parlamentille ongelmista, jotka liittyvät ympäristövaikutusarviointiin. Ja nyt olemme jo vuoden 2010 alussa, ja mitään ei ole saatu komissiolta liittyen ympäristövaikutusarviointiin parlamentti on taas jätetty sivuun. Ja sitten toinen huomio. Tällä hankkeella on huomattava merkitys toimintaan Itämerellä ja kapasiteettiin hoitaa katastrofeja. Liittyivät ne sitten teknisiin onnettomuuksiin, onnettomuuksiin tai terroristihyökkäyksiin. Ja me olemme kuulleet, että tämä vaikuttaa koko alueeseen. Ja miten voidaan sitten hoitaa näin dramaattisia tapauksia. Meillä on Naton vesialueita, EUn vesialueita, ei EUn vesialueita ja sitten vielä Naton vastaisia vesialueita. Mutta mitään teknistä tai sotilaallista ratkaisua ei ole. Ja miten voimme edetä? Me, meidän pitää ottaa yhteyttä Brysseliin NATO:n ja sanoa, että meillä on nyt katastrofi Itämerellä. Antakaa meille lupa nyt mennä hoitamaan tämä ongelma. Mutta sitten Venäjän laivasto menee sitten paikalle tai ei. Vastausta ei tule. Ja sitten viimeinen huomio. Tämä liittyy jälleen vaikutuksiin ja strategian näin dramaattisissa tapauksissa, kun nämä putket ovat niin valtavia, kaksi metriä lävistäjältään, niin kuka sitten maksaa vahingoista? Kun katsotaan tätä kaupallista puolta, siteraan nyt Malmströmiä ja on hyvä, että hän on nyt komission jäsen. Eli kuka sitten maksaa näistä vahingoista ja millä tavalla? koska kaupallisessa sopimuksessa ei millään tavalla mainita näitä seikkoja. Ja sitten vielä lopuksi on ehdottoman tärkeää, että kumppanuussopimukseen EUn valtioiden ja ei EU-valtioiden välillä olisi sitten kyseessä Moldova, Venäjä tai Serbia, koska kysehän on pian myöskin Tonavan strategiasta – meidän pitää ottaa kaikki oikeudelliset välineet käyttöön liittyen biodiversiteettiin ja ympäristöön. Niiden on oltava mukana yhteistä lainsäädäntöpuitteistoa, jotta voimme hoitaa näitä ongelmia. Ja muistan jälleen tapauksen, jossa Venäjä allekirjoitti espo yleissopimuksen Se on tärkeä oikeudellinen väline ympäristön ja biodiversiteetin kannalta, mutta Venäjä ei koskaan ratifioinut yleissopimusta. Eli tässä mietinnössä tämä nyt edelläkävijä mietintö, kun ajatellaan makroalueellista yhteistyötä, ja meidän pitää löytää jotain vastauksia näihin ongelmiin, joita meillä on. Ja kiitoksia. Victor Bostinaru and the next speaker. Kiitoksia Bostinaru ja sitten Tsela. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin olen kiitollinen Oletsenäkin siitä, että hän on laatinut meille tämän mietinnön työasiakirjaksi. Ja olen tyytyväinen niistä kuulemisista, joita on järjestetty. Itsehän olen oman ryhmäni varjoesittelijä. Edellinen puhuja sanoi, että mitä tulee makroalueelliseen ongelman käsittelyyn, Meillä on nyt pilottihankkeita ja meidän täytyy nyt olla varovaisia tai toisaalta sitoutuneita näihin sen suhteen, miten niitä hoidetaan. Jos tavoitteena EU:ssa on se, että makroalueelliset ongelmankäsittelytavat otetaan keskiöön tulevaisuudessa. No miksi sitten sanon näin? No tietysti makroalueelliset strategiat EU:ssa täytyy hoitaa ja se onnistuu ainoastaan, mikäli jäsenvaltiot ovat näillä alueilla aktiivisesti mukana. Tämä on ehdoton edellytys, jotta voimme olla menestyksekkäitä tämän strategian kanssa. Nyt on voitu havaita, että alueet ja kaupungit ja saaret, jotka ovat näillä alueilla, ovat hyvin aktiivisia ja odottavat hyvin paljon toimintaa tällä alalla, mutta jäsenvaltioista kuitenkin siellä suhtaudutaan aika varautuneesti tähän. Lissabonin sopimus edellyttää parlamenttiin, kansallisten parlamentin ja Euroopan parlamentin välillä tiivistä yhteistyötä. Ja mielestäni tässäkin pitää lähteä siitä, että kansalliset parlamentit, jotka ovat Itämeren alueella, vaativat, että ne otetaan mukaan tämän strategian laatimiseen. No makrota-alueelliset strategiat voivat menestyä ainoastaan, jos ne koskevat kaikkia sektoreita, politiikan aloja. Niistähän on puhuttu tässä mietinnössä, ja niitä täytyy edelleen viedä eteenpäin. Eli me tarvitsemme koordinointia näiden yksittäisten politiikan alojen välillä. Parlamentissa ainakin kahdessa valiokunnassa on tehty mietintöjä yksityisongelmiin liittyen Itämeren alueella. Ja siellä on aika vähän otettu huomioon se, että tästä strategiasta on jo päätetty ja että sitä tulisi kehittää eteenpäin. Eli ainoastaan kehitysaluevaliokunta ei käsittele tätä asiaa, vaan tämä asia kuuluu kaikkien politiikan alaa silloin, kun kyse on Itämeren alueen vahvistamisesta ja ympäristöongelmien ratkaisemisesta Itämeren alueella. Se, että otetaan mukaan ei-EU-valtioita, jotka ovat tällä alueella, no tästähän on jo puhuttu, Mielestäni Itämeren ongelmat eivät oikeastaan liity rannikkoalueisiin, vaan monet ongelmat tulevat jo kauempaa mantereelta naapurimaista, jos ajatellaan vaikka ympäristöongelmia, jotka sitten koskettavat meitä kaikkia. Ja ne yhteydet, joita meillä on Euroopan parlamentista kansallisiin parlamentteihin tai instituutioihin näissä muissa maissa – ja nyt viitan erityisesti Venäjään. Meidän pitää käyttää näitä yhteyksiä hyväksemme, jotta voimme sitten te- edistää tätä strategiaa siellä paikan päällä. No edeltävä puhuja jo puhui monista asioista hyvin tarkkaan. No, lähes refleksinomaisesti huomaan, että kun puhutaan Itämeren strategiasta, silloin monet kollegat puhuvat myöskin Nord Stream-ongelmasta – Nord Stream nyt on todellisuutta, pidimme sitä tai emme. Komissia viime vaalikaudella pyydettiin toimittamaan raportti, näin ei ole käynyt. Ja meidän täytyy ottaa yhteyttä komissioon ja kysyä, mistä tämä johtuu. Ja meillä on siihen täysi oikeus. Toisaalta, kun kyse on ympäristö- ja turvallisuus- ja liikenneongelmista, tämä hanke ja ne, jotka ovat olleet tekemisissä tämän hankkeen kanssa, he ovat jo tehneet kotitehtävänsä ja voin taas sanoa, että tämä voidaan toteuttaa ainoastaan, mikäli Itämeren valtiot, jotka sallivat tämän putken vetäminen, vetämisen alueensa läpi, suostuvat tähän hankkeeseen. Ja nyt täytyy todeta, että meidän täytyy miettiä strategiaa, joka on huomattavasti laajempi, eikä pelkästään yksi hanke, ja meidän täytyy nyt miettiä näitä kysymyksiä ja löytää niihin vastauksia, mutta Itämeren strategialla on laajempi merkitys kuin pelkästään se, että rakennetaan yksi öljyputki. Tähän liittyy muitakin infrastruktuurihankkeita, jotka ovat tärkeitä Itämeren alueella. Niistä pitää keskustella. Ja sitten Nord Stream varmasti on yksi näistä aiheista, ja sitten täytyy miettiä, mitä strategialla voidaan tavoittaa. Se, että Itämeri liitetään paremmin muuhun Eurooppaan ja sieltä siltä päästään muihin osiin huomattavan helpommin, jotta näillä alueilla ja ihmisillä, jotka asuvat näillä alueilla, heillä on parempi tie tulevaisuuteen ja jotta ennen kaikkea Itämeri voidaan vapauttaa siihen kohdistuvista taakoista. Meidän täytyy nyt, meidän ei pidä nyt keskittyä pelkästään yksittäiskysymyksiin, vaan nähdä tämä kokonaiskuva näissä kysymyksissä. Thank you very much. So we Kiitoksia. Sitten varjoesittelijät Riikka Manner. Puheenjohtaja, Hyvät kollegat, ensiksikin haluan kiittää esittelijää erinomaisesta työstä, niin kuin on tullut jo täällä aiemmissakin puheenvuoroissa esille. Tästä raportista, mietinnöstä näkee hyvin, että olet perehtynyt asiaan ja tämä on erinomaisesti kirjoitettu. Muutamia pointteja ja muutamia kommentteja itse itse asiakysymyksiin. Ensinnäkin, niin kuin on jo sanottu, niin tämä Itämeristrategia on hyvin tärkeä pilotti myös muille makroaluestrategioille – ja niiden toteutumiselle. Itse näen, että erityisen tärkeää myös tulevaisuuden kannalta on se, että kuinka me onnistumme luomaan toimivan hallinnon ja kuinka me jatkossa rahoitamme näitä makroaluestrategioita. Ää, tässä luonnoksessa oli, oli oikein hyvin käsitelty erilaisia haasteita hallinnon osalta. Silti olisin ehkä toivonut hieman seikkaperäisempää ää, käsittelyä nimenomaan näistä hallinnon mahdollisuuksista ja siitä, että kuinka ne mahdollisesti toteutetaan myös jatkossa makroaluestrategioiden osalta. Itse näen, että, että meidän ei tule lähteä luomaan uusia organisaatiorakenteita voimassa olevien tilalle tai niiden päälle, vaan, vaan viime kädessä meidän pitäisi pystyä hallinnoimaan näitä makroaluestrategioita jo olemassa olevien organisaatiorakenteiden kautta, eikä sitä kautta luoda enää tämmöistä lisää, lisää byrokratiaa ja, ja raskautta näihin, näihin rakenteisiin. Rahoituskysymyksistä puhuttaessa mielestäni esittelijä oli erinomaisesti käsitellyt tätä kysymystä tässä paperissa. Itse näen, että, että nykyiset välineet ja nykyiset rakenteet niiden kautta pystymme hyvin kanavoimaan tätä rahoitusta myös näille makroaluestrategioille. Erityisen tärkeää on tosiaan, että, että tämä yhteistyö ja tämä strategia ja sen toteutus kytketään niin paikallis, kansallisen kuin kansainvälisellekin tasolle. Se on nimenomaisen tärkeää, jos me haluamme niitä konkreettisia tuloksia ja kun me niitä haluamme. Toisaalta näen myös erittäin tärkeänä ja erittäin hyvänä sen, että esittelijä nosti tässä paperissa esille tarpeen mahdollisista arviointikriteereistä, jotka tulisi luoda nimenomaan näiden tulosten seurantaan. Pidän sitä hyvin tärkeänä asiana. No sitten, niin kuin on sanottu, niin tässä, tässä paperissa on hyvin tärkeitä asioita niin bioenergian osalta, tieteen ja koulutuksen osalta, samoin kuin naapuruuspolitiikan osalta. Nämä ovat hyvin tärkeitä tavoitteita ja meidän Itämeren alueella on, on todella suuret mahdollisuudet hyödyntää tätä potentiaalia. Mutta sitten toinen suuri kysymys on se, että kuinka me saamme nämä, nämä tavoitteet siihen konkretiaan. Minusta tätä pitää myös pystyä, pystyä pohtimaan ja luomaan, luomaan ää, äh, ratkaisun avaimia myös sinne konkretiapuolelle. Ää, äh, toinen asia, jonka, jonka olisin halunnut tässä paperissa nähdä, oli jonkinlainen viittaus EU 2020-strategiaan tai EU 2020-ohjelmaan. Nämä tavoitteet, joita, joita on mainittu tässä paperissa, ovat hyvin yhtenevät EU 2020-tavoitteiden kanssa. Ja alueella on hyvin suuri merkitys, kun, kun lähdetään toteuttamaan tämä EU 2020-ohjelmaa ja sen tavoitteita. Joten, joten mielestäni olisi tärkeää, että jollain tavalla pystyttäisiin luomaan jonkinlainen yhteys myös tälle strategialle tähän EU 2020-ohjelmaan. No sitten jos puhutaan tämän strategian kattavuudesta, niin kuin edeltävä puhuja sanoi, niin, niin ongelmat eivät ainoastaan ole niillä rannikkoalueilla. On hyvin tärkeää, että me saamme myös nämä sisämaa-alueet kytkittyä osaksi tätä strategiaa. Ja toivoisin, että myös tässä paperissa otettaisiin myös se seikka entistä voimakkaammin huomioon. No toisaalta nyt on puhuttu paljon myös arktisesta politiikasta. Itämeren alueiden ä, valtioilla on myös arktisia alueita joten näkisin hyvin tärkeänä, että myös tätä pohjoista ulottuvuutta painotettaisiin voimakkaasti. Pohjoisella ulottuvuudella on suuri merkitys myös Euroopan unionin tulevaisuuden ja, ja mahdollisuuksien kannalta. Mielestäni nyt pohjoinen ulottuvuus tässä Itämeri-strategiassa on riittämätön ja heikko, kun ajatellaan nimenomaan pohjoisten alueiden haasteita ja ennen muuta potentiaalia koko Euroopan alueelle. No sitten vielä tähän Nord Stream-asiaan. Yhdyn hyvin paljon edelliseen puhujaan tässä. Mielestäni Nord Stream on tällä hetkellä realiteetti Euroopalle ja Itämeren alueelle. Päätökset, päätökset asiasta ja ympäristövaikutuksista ja niiden arvioinnista on tehty jo kansallisesti. Kansallisesti lupa Nord Streamin rakentamiseen on annettu, joten se on realiteettia. Minun mielestäni meidän pitäisi todellakin nyt keskittyä tässä paperissa laajempiin asiakokonaisuuksiin ja, ja nähdä Nord Streamin vain yhtenä osana myös näitä, näitä merikysymyksiä ja liikennekysymyksiä. Mutta vielä kerran oikein lämpimät kiitokset esittelijälle tästä paperista. Tämä oli erinomainen ja toivon, että voimme tehdä yhteistyötä myös jatkossa. Kiitos. Uh, next rapporteur, uh, François. Sitten Alfonsi ja sen jälkeen Kurski. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset esittelijälle. Mietinnössä on annettu hyvin mielenkiintoinen ulottuvuus asialle, koska siinä puhutaan muustakin kuin Itämerestä. Siinä puhutaan strategiasta ja aluekehityspolitiikasta Euroopassa. Eli muutama huomio. Ja sitten näistä tehdään myöskin tarkistuksia. No itse asiasta me katsomme, että meidän pitää lisätä liikenteelle annettavaa apua, koska merehän kautta hoidetaan viestintää ja siellä hoidetaan myöskin kuljetuksia. Ja sillä tavalla voidaan välttää myöskin hiilidioksidipäästöjä ja näin voidaan lisätä yhteyksiä kansojen ja eri maiden välillä, jotka sitten antavat luvan tälle makroalueelliselle menettelylle. No sitten makroalue No se on aika teknokraattinen sana, jolla tarkoitetaan sitä, mikä nyt on Euroopan yksi historiallisia alueita. No nyt ei varmaan tarvitse puhua näistä kulttuuriseikoista enempää. Sen jälkeen sitten toteuttaminen on asia, johon ryhmäni haluaisi puuttua. Toissijaisuusperiaate tässä kysymyksessä, niin kuin se on uudelleen määritelty Lissabonin sopimuksessa se on hyvin keskeinen seikka ja mielestäni meidän pitäisi keskittyä siukan hieman enemmän, jotta voimme korostaa unionin roolia, koska Lissabonin sopimuksessa sanotaan, että unioni toimii sillä tavalla, että tavoitteisiin voidaan paremmin päästä unionin tasolla. Ja nyt näitä tavoitteita voidaan saavuttaa unionissa paremmin kuin jäsenvaltioiden tavalla, tasolla. Ja strategiassa on myöskin otettava mukaan alueet, jotka ovat tässä suoranaisesti mukana, eikä välttämättä valtioita. Eli meidän pitäisi korostaa tätä, että meidän tarvitsee muistaa subsidiariteetti toissijaisuusperiaate. Uskon myöskin, että meidän pitää vahvistaa kohta 19, kun me otamme yhteyttä komission. Komissio hoitaa tätä asiaa ja on tullut aika varovainen. Täytyy muistuttaa siitä, että toissijaisuusperiaate vaat edellyttää, että ollaan hiukan vähemmän varovaisia enemmän yhteistyöhalukkaita näissä kysymyksissä. Meillä pitäisi olla strategia, jossa tähdätään ylöspäin. Ja vuonna 2013 meillä pitäisi olla eurooppalainen strategia liittyen Itämeren alueeseen, ja ihmisten pitää olla siihen valmistautuneita. Meidän pitää valmistautua siihen, ja meidän on toimittava niin, että alueet ja kyseiset valtiot pystyvät alkamaan miettiä näitä kysymyksiä, ja että ne pystyvät tekemään ehdotuksia, jotka ovat rakentavia Eli jos me haluamme ennakoida näitä kysymyksiä, meidän pitää todellakin toimia niin, että nyt heti komissio antaa inhimillistä ja muuta voimavaraa käyttöön, jotta nämä hankkeet voidaan toteuttaa. Kiitos. Kiitoksia. Onko sitten EKR-ryhmän varjoesittelijä täällä? Jos ei, niin sitten seuraavaksi Olbricht. I'm sorry, I didn't notice you. Ajanteeksi en huomannut teitä. Sorry. Kiitoksia. Kuvittelen, että kyseessä oli EKRn varjoesittelijä. Haluaisin nyt tehdä muutaman huomion. Ensinnäkin haluaisin onnitella eh, herra Oleni Jackia, ei mitenkään seremoniallisesti, vaan aivan todella. Hän on eh, uusi edustaja ja mietinnön laatu on hyvä. Tämä on erittäin tärkeä asia. Kysymys ei ole ainoastaan Itämeren alueen äh, strategiasta, vaan tulevaisuuden makroalueajattelusta. Eli se, mitä päätämme nyt, vaikuttaa tulevaisuuteen. Aluepolitiikka ja niin sanottu kohesiopolitiikka äh, nojaa äh, näitä kaksi aluetasoon, joka on siis alempi kuin valtioiden taso. Ja nyt voidaan pohtia, haluammeko Eh, siirtyä johonkin muunlaiseen malliin. Eli pidetään kiinni NATS 2. Ja luodaanko samaan aikaan uudenlaista eh, aluepolitiikkaa, makroaluepolitiikkaa? Tämä on erittäin tärkeä poliittinen kysymys. Kysymys liittyy eh, rahoitukseen. Eli rahat menisivät jäsenvaltioille ja jäsenvaltiot sitten tekisivät yhteistyötä. Ja jos meillä on makroalueajattelu, niin silloin meillä täytyy olla koko Euroopan unionin makroaluestrategia. Tämä ei siis ole mikään yhteistyöstrategia, vaan koko Euroopan unionin strategia. Ja tässä otettaisiin mukaan kaikkien tasojen toimijat, myös alue- ja paikallistason ja kansaisjärjestöt. Kysymyssä on myös kohesiopolitiikka, liikennepolitiikka, tiedepolitiikka – kalastuspolitiikka kaikki yhdessä. Ja kysymys kuuluu, kuinka näitä koordinoidaan. Kysymys on erittäin tärkeä, sillä seuraavaksi vuorossa on Tonavan alue. Kukaan ei puhu asiasta, mutta kaikki tietävät, että eri Euroopan alueet valmistavat nyt makroaluestrategioita Pyreneillä, Karpaateilla ja niin edelleen. Eli haluammeko me piirtää Euroopan kartan uudestaan makroalueiden perusteella? Vai onko kyseessä muunlainen muutos, eli että tässä ei, ei lähdettäisi piirtämään karttaa uudestaan, vaan kysymys olisi toiminnallisista alueista, kuten Itämeren alue. Eli kysymys on sitten siitä, että on myös päällekkäisyyksiä eh, makrouden välillä. Siis nämähän eivät ole mitään varsinaisia valuma-aluerajoja. Eli meidän täytyy kyllä ratkaista tämä kysymys tulevaisuudessa. Ja Itämeren alueen strategia on minusta myönteisellä tavalla ratkaissut sen, eh, kuinka eri toimijat voivat toimia samaan suuntaan, samojen painopisteiden pohjalta. Että tämä todella toimii ja siitä saadaan lisäarvoa. Mutta kysymys kuuluu, kuinka tätä käsitellään uutena politiikkana, makropolitiikkana. Kysymys ei liity ainoastaan Nord Streamin. Koesiopolitiikka ei tietystikään liity siihen. Mutta jos nyt ajatellemme, että tämä onkin kaikkien poliitikkojen yhteisasia, niin silloin tietysti Nord Stream kuuluu tähän, koska sillä on taloudellisia ympäristövaikutuksia ja niin edelleen. En tiedä, onko se jo todellisuutta ja millaista todellisuutta se on. Mutta en halua, että miten kirjataan, että tämä nyt on tapahtunut tosiasia. Sillä ei ole ihan selvää, onko tämä virtuaalitodellisuutta vai ihan todellista todellisuutta. Joka tapauksessa tätä mietintöä täytyy käsitellä erittäin vakavasti koska kyseessä on eh, uudenlaista, eh, kyse on uudenlaista politiikasta ja haluammeko me makroaluepolitiikkaa ja haluammeko tämän tavoite kolmosen sisällä. Tämä tarkoittaa alueellista yhteistyötä. Eli tästä on kysymys. Mietintö ei onneksi tätä keskustelua mitenkään päätä, vaan se aloittaa sen. Kyse on ensiaskeleista. Kiitoksia. Deutsch. Kiitoksia Thomas Deutsch. Tisztelt elnök asszony, tisztelt bizottság! Magam is szeretném csatlakozni azokhoz, akik... Eh, Kiitoksia. Yhtyisin niihin, jotka katsovat, että kyseessä ei ole pelkkä muodollisuus, jolloin kun osoitamme kiitollisuuttamme esittelijälle. Oli hienoa luoda, lukea tämä hieno mietintö. Ja Minulla on Olbrichtin myönteinen huomio ja olen Olbrichtin kanssa täysin samaa mieltä. Tästä on nyt tulossa perinne, että vakavissa kysymyksissä saan puheenvuoron aina välittömästi Olbrichtin jälkeen ja voin aina sanoa, että olen täysin samaa mieltä siitä, mitä hän on juuri sanonut. Minun mielestäni tässä mietinnössä on itse asiassa kaksi mietintöä. Yksi osa on erinomaista työtä, ja siinä keskitytään Itämeren alueeseen ja tämän strategian täytäntöönpano tähän mennessä ja strategian arviointiin. Ja sitten on toinen mietintö, joka liittyy näihin asioihin, jotka Olbricht juuri luetteli eli makroalueiden tulevaisuus ja tähän liittyvät muut kysymykset. Tässä mielessä mietintö on hyvä, eli meillä on erinomainen osa mietintöä ja sitten hyvä osa mietintöä. Ja kannustaisin Olechnikia vielä parantamaan tätä toista osaa mietinnöstä. Me keskustelun aluksi totesimme, ja saamme kuulla suosituksia, joita ehkä ei pitäisi seurata, mutta on myöskin perustavanlaatuisia kysymyksiä, jotka ainakin keskustan aluksi pitäisi määritellä. Ja hyvin pitkään, silloin kun oli duelli, kaksintaistelu, joskus lopputulos ei ollutkaan ihan selvä, Eli joskus olympialaisissa kävi niin, että kaksintaistelijat eivät nostaneetkaan miekkojaan, ja sitten aika kului loppuun, ja sitten lopputulos oli tasapeli. Näin siis sattoi käydä. Ja tämä nyt on tilanne, jossa me olemme tällä hetkellä. Meidän pitää odotella. Meidän pitää odotella rahoitusarvioiden näkymien arviointia ja miten toimitaan vuoden 2013 jälkeen rahoituksen osalta, miten voidaan arvioida makroalueiden tulevaisuutta ja aluepolitiikkaa. Eli jos yksi kysymys otetaan esiin, niin sitten täytyy sanoa, että kaikki liittyy kaikkeen. Maailma on sellainen, että kaikki kysymykset liittyvät toisiinsa. Mutta tämä nyt ei ole mikään selitys sille, miksi ei ole toimittu. Meidän pitäisi ryhtyä toimeen. Tietysti voidaan sanoa, että ymmärrämme, että kaikki liittyy yhteen ja meillä pitäisi olla vähän yhteistä miettimistä näistä asioista, mutta viime kädessä pitää sitten toimia sillä tavalla, että ainakin tässä puututaan kaikkein perustavanlaatuisimpiin strategisiin kysymyksiin tässä mietinnössä aluekehitysvaliokunnassa ja muissa toimielimissä ja kansalaisjärjestöissä, alueellisissa järjestöissä. Viime kädessä pitää tehdä päätöksiä liittyen makroalueiden tulevaisuuteen. Ja tällaisia kysymyksiä tulisi miettiä, ja ainakin 66 prosenttia näistä kysymyksistä jo tuli Olbrechtin suusta. Ja meillä on tässä siis kaksi erinomaista mietintöä. Kiitos. Kiitoksia. Kuten olen Itchak mainitsi, kollegamme sekä talous- että rahasyiden valikunnasta ja alueiden komiteasta ovat myöskin olleet mukana mietinnön laatimisessa ja ovat keskustelleet asioista esittelijän kanssa. Meillä on kolme kollegaa vielä, jotka puhuvat. Ja pyytäisin, että puhutte korkeinta 2-3 minuuttia, koska meillä on äänestys kymmeneltä. Ja sitten pyydän, että komission edustaja vielä käyttäisi puheenvuoron, mikäli hän niin toivoo. Eli ensin Michael Smith talous- ja sosiaalikomiteasta. Uh, kiitoksia puheenjohtaja. Eh, kiitoksia myös eh, esittelijä olen Jutsakille siitä, että olen saanut olla mukana tässä mietinnön työstämisessä ja keskustelussa. Talous- ja sosiaalikomitean puolesta voin sanoa, että tämä on hyvin vaikuttava mietintö. Makroalueen yhteistyötä yleensä ja Itämeren alueen strategiaa. Yli, ää, äh, erityisesti on monesti arvioitu myönteisessä valossa, mutta tietysti puutteitakin on. Tässä on vielä vaikeuksia. se ei niinkään ole taloudesta. Voidaan kysyä, miksi tälle tielle ei ole lähdetty aiemmin Euroopassa. Voidaan kysyä, että Eh, laajentuminen on johtanut eh, uudenlaiseen tilanteeseen. Ja maantieteistä alueet eivät useinkaan noudata poliittisia rajoja. Kysymys on siis hyvin monimutkaisista seikoista, niin maantieteisesti kuin poliittisesti. Ja vaikuttaa siltä, että nykyiset rakenteet eivät niistä selviä. Ja tämmöinen makro aluetason toiminta olisi minun mielestäni ihanteellinen tapa toimia. strategioissa EU:ssa on käynnissä suuri koe. Pyritään todella saamaan strategioista konkreettista toimintaa, jotka voisivat auttaa ympäristöä, talouskasvua, kehitystä ja parantaa kansalaisten elämää. Asioiden määrittely ja Itämeren strategian toimet ovat eh, sellaisia, että lähdetään siitä, mitä täytyy muuttaa, jotta se toimisivat. Ja tässä prosessissa parlamentti on aktiivisesti mukana. Tämä on minusta hyvä asia ja ETSK on valmis auttamaan kaikin käytössä olevin tavoin. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten Pauliina Hajanen alueiden komiteasta. Hän on laatinut lausunnon Itämeren strategiasta. Eli teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Uh, Madam Chairman, ladies and gentlemen, I would like thank you for the... Kiitoksia tästä mahdollisuudesta tulla kertomaan jotain Itämeren strategiasta alueiden komitean näkökulmasta. Ja sitten jatkan suomeksi. EUn Itämeri-strategian laatimisprosessi käynnistyi Euroopan parlamentin aloitteesta 2006 ja se on komission johdolla koonnut yhteen toistasataa eri sidosryhmää. Itämeri-strategia tulee toimimaan myös pilottina uudenlaiselle suuralueen strategiselle yhteistyölle. Tässä on olennaista eri hallinnon tason toimijoiden sitoutuneisuus ja toisaalta koordinoitu toiminta. Prosessin aikana komissio on aivan oikein painottanut sitä, että tulosten täytyy syntyä alhaalta käsin. On olemassa kaksi keskeistä näkökulmaa, jotka olen lausunnossani halunnut nostaa esille. Ensinnäkin Itämeri-strategian ulkoinen ulottuvuus sekä alue- ja paikallisyhteisöjen rooli strategian toteuttamisessa. Strategian toimeenpanossa tulisi kiinnittää enemmän huomiota äh, strategian ulkoiseen ulottuvuuden kysymykseen. Venäjä, Norja sekä Islanti kytkeytyvät pohjoisen ulottuvuuden politiikan kautta mukaan Itämeren alueen yhteistyöhön. Sitä tulisi myös laajentaa kattamaan Itämeren valuma-alueella olevat valko ja Ukraina. Toimintasuunnitelmassa strategian toimeenpanon käytännön toteutukseen osoitetaan liian vähän huomiota. Paikallis- ja aluetaso on strategian valmisteluprosessissa aktiivisesti tuonut esille näkemyksiään ja jatkossa on tärkeää, että nämä toimijat sitoutetaan konkreettisten yhteistyöhankkeiden eteenpäin viemiseen. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että Euroopan parlamentti on hyväksynyt rahoitusta tälle strategialle – lähinnä koordinointiin ja muutamiin sellaisiin strategian mukaisiin pilottihankkeisiin, joissa Venäjä on mukana. Haluan erityisesti vielä korostaa sitä, että suuralueista ei saa muodostua uutta hallinnon tasoa EU-instituutioiden ja jäsenvaltioiden väliin. Kansalaiset eivät tällaista tarvitse, eivät myöskään alue- ja paikallisyhteisöt. Tällainen hallinnon taso päinvastoin heikentäisi alueiden ja paikallisyhteisöjen asemaa ja etäännyttäisi entisestään kansalaisia Euroopan unionin päätöksenteosta. Olisi tärkeää, että Euroopan komission edustustot velvoitettaisiin järjestämään riittävän kattavaa ja laaja-alaista tiedotusta Itämeri-strategian sisällöstä ja sen antamista mahdollisuuksista. Ja lopuksi haluan todeta, että Eh, strategian toteutuksen onnistuminen riippuu paljolti siitä, miten Euroopan unionin ulkopuoliset maat sitoutuvat siihen. Parhaimmillaan, ja niin toivon, tällä strategialla voidaan saada toimiva malli ja hyviä käytäntöjä myös muille Euroopan makroalueille. Tässä, arvoisa puheenjohtaja, joitakin keskeisiä näkökohtia, joita alueiden komitea haluaa painottaa ja haluan kiittää myöskin regivaliokunnan esittelijää hyvästä lausunnosta ja kiitoksia huomiostanne. Uh, uh, uh, kiitoksia. Sitten viimeinen puhuja alueiden komiteasta liittyen alue- ja paikallisviranomaisten rooliin. Olkaa hyvä. Thank you for the invitation to, to... Kiitoksia puheenjohtajan kutsusta tähän kokoukseen. Olen Ulno Aligen, alueiden komitean jäsen, mutta myöskin alueiden komitean Baltian interryhmän puheenjohtaja, Itämeren interryhmän puheenjohtaja. No, tietysti Itämeren alueesta puhutaan hyvin paljon makroalueena alueiden komiteassa. Eurooppalaiset makroalueet ovat hyvä asia kohesiopolitiikan kannalta – ja makroalueita ei voi olla kaikkialla Euroopassa, mutta toimivia alueita on, ja tämä osa Eurooppaa on tärkeä osa tätä eurooppalaista kohesiopolitiikkaa. Tämä on tärkeä osa toimintaa eri politiikan tasojen välillä, ja nämä tasot ovat yhteydessä toisiinsa – jos halutaan saada tätä makroalueiden politiikkaa toimimaan. Meidän täytyy yhdistää eri politiikan alueita samoissa puitteissa. Ja se on tietenkin myöskin kohesiopolitiikan ydin, eli että luodaan olosuhteet, joissa voidaan edistää alueellisia tavoitteita. Ja on myönteistä, että viranomaisilla on oma komitea kunkin painopistealueen kohdalta silloin, kun alueet ovat aktiivisesti toiminnassa mukana. Meillä on yhteiset puitteistot, jotka liittyvät tutkimukseen, ja tämä, tästä on nähty, että koordinointi näiden politiikkojen alalla luo parempia tuloksia. Strategian vahvuus on se, että se pohjautuu sille, että alue, paikallis- ja kansallinen taso on mukana täytäntöönpanossa ja meidän on muistettava, että kestävä kasvu ei ole mitään nollasummapeliä. Tämä koskee koko Eurooppaa ja tämä koskee myöskin makroalueita. Mutta sitä vastoin myönteinen kehitys yhdessä osassa aluetta voi tukea myönteistä kehitystä muilla alueilla. Ja tämä on keskeistä silloin, kun keskustelemme pienten alueiden, makroalueiden sisäpuolella ja koko Euroopassa kehityskysymyksistä, koska muussa tapauksessa voisi syntyä jonkinlaista kilpailua eri alueiden välille, ja mielestäni se ei olisi hyvä asia tulevaisuuden kannalta. No sitten lopuksi jotain Venäjästä, Norjasta, Itämeren alueesta. No on hyvä, että Euroopan unionilla on oma makroalueellinen strategia Itämeren alueella ja että keskustelemme Venäjän kanssa Euroopan unionin tasolla. Käsittääkseni meillä on paljon yhteistyötä Venäjän kanssa ja eri maiden kanssa Itämeren alueella. Ja joskus onnistumme, mutta Nyt minusta tuntuu, että tämä strategia avaa ovia yhteistyölle Venäjän kanssa, ja näinhän on tehty jo pohjoisen ulottuvuuden puitteissa, ja mielestäni tämä on ihan hyvä asia. Kiitos. Kiitoksia sitten David Smith, kaksi minuuttia. Uh, I'd like to thank... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia siitä, että tässä on pidetty kiinni korkeasta tasosta, mitä tulee eh, kiinnostuksesta, mutta myös eh, ajatusten antamisesta. No, olemme aloittaneet tämän työn hyvin ja jatkoa seuraa. Mietinnössä on hyviä ajatuksia ja keskustelussa on noussut esiin tärkeitä seikkoja. Haluan kuitenkin sanoa vielä muutaman asian. Täällä on nostettu esiin se, onko tämä strategia eh, asia itsessään vai onko se jonkinlainen kokeilu, pilottihanke. Se on molempia. Jos se toimii, jos se auttaa eh, ratkaisemaan eh, alueen ongelmia, niin kysymys ei ole mistään akateemisesta hankkeesta, vaan todellakin konkreettisista toimista ihmisten hyväksi. Ja monet ovat kysyneet, voiko tämä malli toimia laajemminkin Olemme tätä käsitelleet jo edellisessä komissiossa, mistä olette varmasti eh, hyvin tietoisia, rouva puheenjohtaja. Ja nyt tätä pohditaan siltä kannalta, millaisia tuloksia voimme odottaa, sillä aluksi meidän täytyy saada tuloksia, ja millaisia voimavaroja meillä on käyttävissään, ja eh, millaisia rahoitusvälineitä voimme käyttää. Haluaisin tässä yhteydessä eh, viitata Eh, mietinnän viimeisiin kohtiin. Tässä eh, kehotetaan Euroopan komissiota huolehtimaan eh, rahoituksesta ja henkilökunnasta. No itse asiassa me pyrimme vielä parempaankin, mutta tietysti toimii sen pohjalta, mitä voimme saada. Meidän täytyy joka tapauksessa tutkia, millaisia tuloksia voimme saada Itämeren alueen ja Tonavan alueen eh, strategioiden pohjalta. Tämä on eh, tärkeä kysymys eh, sekä komission että, että parlamentin kannalta. Myös neuvontavat komiteat ovat nostaneet esiin myös tämän liittymisen ulkoisiin suhteisiin. Meillä on erityisesti keskustelua veneen kanssa. Olemme puhuneet eh, sekä eh, Venäjän ulkoministeriön että aluekehitysministeriön kanssa, ja henki on ollut erittäin hyvä. Ja vaikuttaa sitä, että ainakin eh, voidaan odottaa vapautta Venäjän federaation alueilla, jotka ovat Itämeren alueen piirissä. Ja itse asiassa tällaista yhteistyötä on jo tällä hetkellä käynnissä. Ja voimme varmasti kehittää yhteistyötä tältä pohjalta. Ja me olemme pitkälti tässä samalla kanaa kuin tekin. Haluan kiittää parlamenttia ja komiteoita tuesta ja me jatkamme työtä tähän suuntaan. Ja me kiinnitämme huomiota myös teidän panoksenne. Kiitoksia. Uh, Kiitoksia. Haluaisin kiittää esittelijää ja varjoesittelijöitä ja kaikkia niitä, jotka olivat mukana tässä hyödyllisessä keskustelussa. tarkistuksen jättämiselle on 24. maaliskuuta kello 18. Eli ne, jotka haluavat vielä esittää tarkistuksia, muistakaa tämä määräaika. Eli voimme päättää tähän, ellei sitten, niin esitellä ei ole mitään, eli voimme päättää tähän. Ja sitten voimme siirtyä äänestyksiin. Meillä on kaksi mietintöä, joista äänestämme. Ennen kuin aloitamme, tarkistan, että laitteet toimivat, eli ottakaa äänestyskorttinne esiin. Eli no varmaan ei tule paljon sähköisiä äänestyksiä, mutta se on aina todennäköistä. Eli laittakaa korttinne paikoilleen sitten teemme nyt tarkistukseen ja koeäänestyksen. Eli nyt avaamme äänestyksen. Eli tarkistakaa, että korttinne toimii. Waiting for everybody to find the cards. I see that some colleagues are still selecting the proper card from the collection of cards they have. No niin. Eli äänestys alkaa. Oletko kaikki nyt äänestäneet? Denillä on jokin ongelma äänestyslaitteen kanssa. Niin, onko siellä ongelma? Olkaa hyvä. Minulla ei ole äänestyskorttia mukana, joten äänestän sitten kättä nostamalla. We, will uh, do this. No, teemme nyt näin sitten poikkeuksellisesti. Eli laskemme sitten äänen, käsiäänen. Äänestys päättyy. Eli sitten aloitamme. Ensin Kirilovin mietintö. Varmaan näette äänestyslistalta, että on tullut paljon tarkistuksia. Budjettivaliokunta ja työllisyysvaliokunta ovat myöskin laatineet tästä lausunnon ja näistä tarkistuksista äänestettiin siellä eilen ja toissapäivänä. Ja nyt varmaan voimme aloittaa. Eli Kirilovin mietintö, tarkistus 21. Äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. tarkitus kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus seitsemän hänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus Empl 9 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Työllisyysvalikunnan 10 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Työllisyysvalikunnan 11 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kahdeksan, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 25 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus yhdeksän, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kymmenen puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten 11. 26 siis raukesi. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12. Tässä on kolme identtistä tarkistusta, eli äänestämme 12 budjettivitosesta ja työllisyys 12 äänet puolesta vastaan. Pitääkö tarkistaa vai oliko se selkeästi? Kyllä se oli hyväksytty. Haluaako joku tarkistaa? Eli siis nyt tarkistamme tarkistuksen 12. Siinä on kolme identtistä tarkistusta. 12 budjetti, vitonen ja työllisyys 12. Nyt äänestämme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 34 ääntä puolesta, 5 vastaan. En tiedä miksi tätä piti tarkistaa, mutta hyväksytty siis. Van Nistelrooy halusi tarkistaa. Sitten tarkistus 13. Äänet puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Budjetti kutonen. Äänet puolesta. Ai se raukeakin. Ja myöskin työllisyys 13 raukeaa. Eli tarkistus 14. Äänet puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Budjetti 7 raukeaa, sitten tarkistus 15, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 27 raukeaa, eli tarkistus 16, joka on identtinen budjetti kahdeksikon kanssa, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty työllisyys 14 raukeaa. Sitten tarkistus 17, joka on identtinen budjettiyksikön kanssa. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten siirrymme tarkistukseen 18, koska 15 nyt sitten raukeaa. Tarkistus 18, se on identtinen budjetti 10 ja työllisyys 16 kanssa. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten sitten työllisyys 17, äänet puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 19, äänet puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten johdatosan kappaleet. Ykkönen, työllisyys ykkönen, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten johdatosan kappale kaksi, puolesta, vastaan, tyhjää hylätty. Johdantosakappale 6, työllisyys 3, äänet puolesta, vastaan, tyhjää hylätty. Sitten johdantosakappale 9, tarkistus 1, äänet puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. Sitten johdantosakappale 11, siinä on identtisiä tarkistuksia esittelee budjettivalikunnalta ja työllisyysvalikunta äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten on kappale 11a, työllisyys 5, äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten on kappale 11b, työllisyys 6, äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus johdantosa kappale 12a. Siinä on tarkistus 3 Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 20. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten työllisyys 7 raukeaa, eli johdatuskappale 14a, tarkistus 4. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten työllisyys 8 raukeaa, sitten osakappale 20a, tarkistus 5, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten tarkistukset budjettivaliokunnasta. Ensimmäisenä budjetti 1, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Budjetti 2, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Budjetti kolmonen, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten sähköinen äänestys, loppuäänestys mietintöluonnoksesta, eli äänestys alkaa ja äänestämme. Äänestys päättyy. 36 ääntä puolesta, 4 vastaan, yksi tyhjä ääni. Eli hyväksytty. Eli sitten Jan Olbrichtin. Onko se tehdä? Okei. Okay. 2008 vastuuvapaus. Toivottavasti minulla nyt on oikeat paperit. group voting list, and this is the committee voting list. Yeah, but, but I have the committee, no? So wait, wait a second. No, no, let's use this one please. Yeah, okay. I don't know why, but I hope you're right. So we start with amendment one, which is withdrawn. Sorry, amendment... Tarkistus yksi on vedetty pois. Sitten kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten menemme tarkistus kolmoseen puolesta Niin, jos tämä hyväksytään, niin sitten suullinen tarkistus raukeaa. Niin, eli tämä on toisinpäin. Eli nyt äänestämme tarkistus kolmosesta puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Ja nyt tulee suullinen tarkistus. Eli sitten eh, tarkistus 5. Hyväksytty. Sitten 6 ja on vedetty pois. Sitten suunnilleen tarkistus 1 Piiperiltä. Haluatteko sanoa jotain tästä? Vai voimme kai äänestää? Asia on selvä. Eli puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kohta 7, tarkistus 7 vedetty pois. Tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistus 9. Tarkistammeko 8? Selvä. Koneäänestys ja tarkistus kahdeksas. Äänestys alkaa ja päättyy. Seitsemän puolesta 33 vastaan. Hylätty. Mutta hyvä, että tarkistaa näyttää. Sitten tarkistus 9. puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten suunnan tarkastus 2. Tästäkään ei tarvitse puhua. Äänestetään puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten äänestys koneellisesti. Äänestys alkaa ja päättyy. 38 puolesta, yksi vastaan, kolme tyhjää, joten lausunto on hyväksytty. Kiitoksia tästä äänestyksestä ja nyt pääsemme kohtaan 13 esityslistalla. Kohesiopolitiikan osuus Lissabonin tavoitteiden saavuttamisessa – ja epävirallisesti otamme tähän mukaan myös 2020 eh, strategian. Richard Cortes Lastra on tässä esittelijänä. Voimme aloittaa. Arvon kollegat, ne teistä, jotka haluat lähteä, tehkää se hiljaa ja aloitamme sitten mietinnön käsittelyn. Ricardo, jos olet valmis antamaan alustuksen, niin voimme aloittaa. Muchas gracias, presidenta. Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensiksi minun on aivan välttämätöntä kiittää tämän valiokunnan sihteeristöä, poliittisen ryhmäni sihteeristöä Sí, gracias, presidenta. Kiitos puheenjohtaja. Todella aivan ensiksi haluaisin kiittää tämän valiokunnan sihteeristöä sekä poliittisen ryhmäni sihteeristöä, varjoesittelijöitä, heidän avustajiaan sekä ähm, niin työllisyys kuin alue pääosastojakin, samoin äh, eurooppalaisia alueiden verkostoja, alueiden komitea ja muita tahoja. Olen saanut paljon tukea valmistellessani tätä mietintöluonnosta. Erityisesti haluan kiittää. Anteeksi, mutta täällä nyt on kollegoita, jotka haluavat puhua. Eli jos voisitte nyt lähteä salin ulkopuolelle, koska tämä möykkääminen tekee tämän tilanteen nyt erittäin epämiellyttäväksi esittelyille kaikille niille, jotka haluavat kuunnella. Tosiaan valmistellessani tätä mietintöä olen tavannut alueellisia järjestöjä, eri toimielimiä, erityisesti alueiden komitea, samoin äärimmäisten merialueiden yhdistys ja erilaiset innovaatio- ja tutkimustahot, sosiaalikomitea, Euroopan komissio ja komission työllisyys- ja aluepääosastot. Haluan todella kiittää näistä tapaamisista myös varjoesittelijöiden kanssa. Pyrimme saman aikaan kompromissin ja lopullisen asiakirjan, joka antaisi merkittävän panoksen Euroopan parlamentilta ja erityisesti täältä valo valiokunnalta 2020 strategiaa ajatellen. Tässä ehkä nyt ensin tekstiini liittyen tiettyjä kysymyksiä. Kysymyksessä on siis kohesiopolitiikan osuus Lissabonin tavoitteiden saavuttamisessa Euroopan unioni 2020. Avainkysymykset tässä mietinnössä ovat seuraavat. Me haluamme puolustaa kohesiopolitiikkaa voimakasta, hyvin, hyvin rahoitettua kohesiopolitiikkaa, joka hyödyttää kaikkia unionin alueita. EU e 2020 strategiassahan tätä myös korostetaan. On kohesiopolitiikkaa Lissabonin sopimuksessa on analysoitu lyhyesti ja ensinnäkin on kritisoitu maksujen toteuttamista. Tämä on, nämä viivästykset ovat johtuneet, johtaneet sitten ohjelmien käynnistymisen viivästymiseen ja komission äh, strategiapaperia tässä odottelemme ja haluamme, että komissio todella indikaattoreita käyttäen äh, arvioi eri alueilta saadut tiedot niin, että ne ovat vertailukelpoisia. Alueelliset äh, ja paikalliset viranomaiset, koko kansalaisyhteiskunta, sosiaaliset ja taloudelliset toimijat ovat kaikki mukana tässä työssä ja täytyy todeta, että Lissabonin strategia ei ole vielä toteutunut tehokkaasti ja tulevaa Eurooppa 2020 strategiaa varten tarvitaan nyt uusia lähestymistapoja sekä vanhojen analyso- analysointia. Ja on aivan välttämätöntä, että nämä ohjelmat saadaan nyt kunnolla toimimaan. Muuten EU 2020 strategia ei voi onnistua kansalaisyhteiskunta, sosiaaliset ja taloudelliset toimijat täytyy saada mukaan tähän työhön, koska he ovat tämän strategian päätoimijoita. Ja heidän pyynnöstään meidän täytyy todella vahvistaa strategian sosiaalista ulottuvuutta entisestään. Samoin tässä korostetaan koulutuksen, tutkimuksen ja innovaation merkitystä ja tämän niin kutsutun tiedon kolmion vahvistamista. Esimerkiksi PK-yritykset ovat innovaatioiden pioneereita ja meidän täytyy muistaa paitsi niiden myös alueiden merkityks, merkitys ja tietyt vaikeudet, joita alueella voi olla, johtavat siihen, että meidän on oltava joustavia. Meidän on investoitava tiedottamiseen ja kouluttamiseen. Ja näin voimme parantaa myös synergiaa, kun ajatellaan kansallisia viitepuitteita ja kansallisia uudistusohjelmia. Ja näin parempi koordinointi ja eri politiikkojen, niin Euroopan tason politiikan kuin kansallisen tasonkin politiikan parempi koordinointi johtavat parempaan lopputulokseen. Näillä investoinneilla tulee olla hyvin merkittävä vaikutus, kun ajatellaan rahoitusta, jota myös PK-yritysten täytyy saada, jotta helpotettaisiin kaikkien avun saajien tilannetta, meidän tulisi yksinkertaistaa menettelytapojamme ja sääntöjämme. Nyt haluaisin kuulla kaikkia teitä, hyvät naiset ja herrat, jotta voisin parantaa tätä asiakirjaani entisestään teidän avullanne. Kiitos. Thank you uh, very much indeed. Kiitoksia. Ennen kuin pyydän Dirk Anneria käyttämään puheenvuoron, äh, hän on aluekehityspääosaston pääjohtaja. Haluaisin muistuttaa kollegoita, että olemme pyytäneet puheenjohtaja kokousta muuttamaan tämän mietinnön otsikon ja ottamaan mukaan 2020 tavoitteet. Ja ne, jotka eivät olleet paikalla, niin sa, heille tiedoksi, että me saimme myönteisen vastauksen puheenjohtajakokoukselta, mutta odotamme tosiaan vielä virallista tietoa tästä. Ja tämä muistaakseni tapahtuu suunnilleen 10. päivä huhtikuuta, mutta lopullista päätöksestä riippumatta me joka tapauksessa käytämme tilaisuuden ja otamme tässä mietinnössä kantaa 2020 tavoitteisiin. Nyt eh, Dirk Aner, olkaa hyvä. Thank you very much, eh, Mrs. President. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, parlamentin jäsenet. Huomenta teille kaikille. Ensinnäkin haluaisin onnitella esittelijää tästä mietintöluonnoksesta – olen hyvin kiitollinen siitä, että te laajensitte tätä mietintöä ja päätitte ottaa mukaan Eurooppa 2020 strategian. Ja olen hyvin vaikuttunut siitä, mitä mietinnössä todetaan, ja olen kiitollinen siitä, että mietinnössä erityisesti korostetaan yhdessä kohdassa, että kohesiopolitiikka ei ole pelkästään vakaan rahoituksen pohja, vaan että sen pääperiaatteet ja integroidut lähestymistavat, monitasoinen hallinto ja todellinen kumppanuus ovat erittäin tärkeitä, jotta strategia olisi menestyksekäs ja se tulisi täysin ottaa mukaan. Ja myöskin meidän kannaltamme tämä on erittäin keskeinen viesti. No sitten seuraavina viikkoina puheenjohtaja, me toimitamme parlamenttiin kaikkien ensimmäisen edistyskertomuksen – joka liittyy jäsenvaltioiden raportointiin liittyen näiden tämänhetkisten hankkeiden täytäntöönpanoon. Tämä on tällä kaudella innovaatiota ja nämä raportit antavat meille hyvin paljon arvokasta tietoa siitä, miten tähän mennessä on edistytty. Meillä on 230 miljardia euroa jotka on omistettu Lissabonin strategian tavoitteille ja jotka on omistettu samanaikaisesti myöskin Lissabonin ja 2020 strategian tavoitteille. No sitten erityisen kiintoisa kysymys meidän kannaltamme on se kysymys, kun puhutaan jäsenvaltioiden toiveista ja mitä sitten tapahtuu paikan päällä, mitä nyt on havaittu tähän mennessä. No pari virkettä tästä, niin sitten saatte paljon yksityiskohtaisempaa tietoa tästä mietinnöstä. Ensinnäkin se, mikä minua huolestuttaa hiukan, on se, että kaiken kaikkiaan ruohonjuuritason täytäntöönpano on edelleen hyvin hidasta. Ja se käy ilmi myöskin tästä mietinnöstä. No tietysti eri maiden välillä on suuria eroja, mutta sitten vähän myönteisempi viesti, joka käy ilmi tästä mietinnöstä. Eli mitä tulee Lissabonin painopistealueisiin, niiden osalta tapahtuu hyvää edistystä, jopa hiukan parempaa kuin keskimääräisesti. Eli kriisistä huolimatta meille oli tärkeää edistää Lissabonin tavoitteita, ja tässä on onnistuttu ainakin nyt tällä hetkellä asiaa katsottuna. Ja meillä on noin 27 prosenttia varoista koko tälle kaudelle on jaettu paikan päällä toteutettaviin hankkeisiin, ja se tarkoittaa sitä, että hankkeet on valikoitu ja varat on luvattu näille hankkeille. Eli välttämättä niitä ei vielä ole maksettu, mutta jos katsotte näiden varojen käyttöastetta, se, mitä on jo maksettu tämän kauden aikana aluepolitiikan alalla, me olemme noin 14 prosentissa. Ja no tietysti voidaan tehdä vertauksia. Ja se olisi noin 21 prosenttia 2026 kaudella oltiin näissä lukemissa kolmen vuoden jälkeen. Eli tässä on nyt catch-up-toimintaa, jota tarvitaan seuraavina vuosina. Ja meidän täytyy nyt tehdä suurempia ponnistuksia omalta puoleltamme, ja me olemme täysin valmiita tekemään tämän ja tekemään hyvin läheistä yhteistyötä, erityisesti niiden valtioiden kanssa, joissa on ongelmia varojen käytön suhteen. Mutta jos sallitte puheenjohtaja, haluaisin myöskin pyytää teidän apuanne. Meidän pitää välittää viesti kaikkiin jäsenvaltioihin. Ja olisi hienoa, jos toimitte näin ja jos haluatte yksityiskohtaisempaa tietoa omista maistanne, minä ja kollegani tietysti olemme käytössänne. Voimme kertoa teille lisätietoja ja jos haluatte tietää oman maanne tarkan tilanteen, niin sen jälkeen ehkä voitte sitten auttaa meitä edistämään näitä asioita. Nyt kun keskustelemme budjetin tarkastelusta tänä vuonna ja sitten tulevista rahoitusnäkymistä ensi vuonna, on selvää, että myöskin tarkastellaan, oli sitten oikein tai väärin, mutta on selvää, että myöskin tarkastellaan tätä varojen käyttöastetta tähän mennessä. No sitten tämä strateginen mietintö toivottavasti hyväksytään valiokunnassa maaliskuun loppuun mennessä – sen jälkeen voimme sitten esitellä sen yksityiskohtaisemmin teille. Meille tästä löytyi aika paljon tietoa. No sitten Eurooppa 2020 strategia. Sekin on tärkeä. Ja täytyy sanoa, että hyvin pitkälti olen samaa mieltä niiden kantojen kanssa, jotka täällä mietinnössä käyvät ilmi. No mitä sitten teemme tälle Eurooppa 2020 strategialle? Kuten jo sanoin, me katsomme, että tämänhetkinen politiikka, jota nyt sovelletaan, ja kaikki korvamerkit Lissabonin strategian suhteen, nämäkin voivat huomattavasti vaikuttaa siihen, että voidaan toteuttaa Eurooppa 2020 tavoitteita. Ja tämä on meidän politiikkamme tavoite muuttaa 2020 strategian painopistealueet kehitykseksi paikan päällä. Ja tässä kohesiopolitiikka on keskeisessä roolissa, koska kyseessä on politiikkaa, kyseessä on se yhteisön politiikan ala, joka pystyy integroimaan eri aluekohtaisia painopistealueita paikan päällä, ottaen huomioon alueelliset erityispiirteet, kun konkreettisesti kehitellään näitä hankkeita. Ja siksi mielestäni on erittäin tärkeää, että kohesiopolitiikka on keskeisessä roolissa Euroopan 2020 strategiassa. Vielä tämän vuoden puolella julkaisemme kaksi tiedonantoa, joissa on sitten yhteyksiä Lissabonin tavoitteisiin. Yksi tiedonanto liittyy kestävän kehityksen laajempiin näkökulmiin. Ja sitten uusi tiedonanto tulee kestävästä kehityksestä, mutta tarkastelemme konkreettisesti sitä, miten voimme muuttaa kestävän kehityksen tavoitteet kohesiopolitiikan kautta – käytännön asioiksi, käytännön kehitykseksi ruohonjuuritasolla. Ja samoin toimitaan sitten innovaation osalta, koska meidän kannaltamme nähtynä se on yksi avainaiheita myöskin 2020 strategian kannalta. ...2020 strategian yleiset tavoitteet eli älykäs kasvu, kestävä kasvu, sosiaalinen osallistuminen. Nämä ovat kysymyksiä, jotka ehdottomasti liittyvät myöskin taloudellisten, sosiaalisten ja alueellisten kohesiotavoitteiden saavuttamiseen. Ja meillä on tarkoituksena toimia näissä kysymyksissä hyvin aktiivisesti. Ja tämän vuoden loppupuolella, kuten tiedätte, esittelemme kohesioraporttimme ja aiomme myöskin ottaa mukaan näkymät tulevaisuuden suhteen ja tietysti nämä poliittiset orientaatiot liittyvät Eurooppa 2020 strategiaan. No vielä kerran haluaisin korostaa, kuinka tärkeä rooli Euroopan parlamentilla on, erityisesti tällä valiokunnalla tässä hankkeessa, ei pelkästään siksi, että parlamentti on lainsäätäjä, vaan myöskin siksi, että parlamentti voi saada kansalaiset liikkeelle ja kansalliset parlamentit sama, samaten. Toivottavasti voimme käyttää tätä strategista raporttia – jotta yhdessä voimme katsoa, missä nyt mennään. Ja myöskin haluaisin pitää teidät jatkuvasti ajan tasalla tämän vuoden puolella ja seuraavina vuosina. Ehkäpä kaksi kertaa vuodessa voisin tulla lyhyesti raportoimaan siitä, missä nyt ollaan, mitä tulee tämän politiikan varojen käyttöasteeseen, missä vaiheessa kehityksessä ollaan eri maissa. Mielestäni se olisi yksi tärkeimpiä tehtäviämme ja suurimpia haasteitamme. Näistä tavoitteista, joista on sovittu, meidän täytyy miettiä, mitä politiikan kautta voimme tarjota, jotain, joka tarjoaa konkreettisia tuloksia ruohonjuuritasolla. Ja jo etukäteen haluaisin kiittää teitä kovasti yhteistyöstänne ja avusta ja tuesta, jota olemme teiltä saaneet jo nyt viimeisten kuukausien aikana. Nyt kun katsomme tätä uutta politiikkaa, varmaan tulemme huomaamaan Eurooppa 2020 strategian puitteissa, että kohesiopolitiikkaa voi olla ja se on hyvin uuden aikaista modernia kehityspolitiikkaa. Kiitoksia tästä panoksestanne. Haluaisin tehdä lyhyen huomautuksen. Kaikki tämä tieto, mistä pääjohtajakin puhui, e, on teidän saatavissanne pääosastosta, jos tarvitsette sitä. Ja joka tapauksessa Euroopan parlamentti on tyytyväinen siihen, että 2020 luonnoksessa parlamentilla on annettu merkittävämpi asema. Kysymys on myös valvonnasta, eikä ainoastaan mobilisaatiosta tai markkinoinnista. Joka tapauksessa odotan innolla yhteistyötä pääosaston kanssa. Nyt pyytäisin varjoesittelijöitä esittämään kommenttinsa. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Haluaisin aivan aluksi kiittää esittelijää. Minusta mietintö on erittäin hyvä. Olemme tavanneet esittelijän kanssa muutaman kerran ja esittelijä on ollut valmis ottamaan mukaan minunkin huomioitani. Kysymyksessä on valiokunnan mietintö, eikä mikään yksittäinen näkökohta. Ja varmastikin vielä äänestyksessäkin mukaan saadaan uusia ajatuksia. Kiitän siis yhteistyöstä. Olemme puhuneet Lissabonin strategiasta ja huomasimme, että vielä sen tuloksia ei ole saatu arvioitua. Ja nyt Eurooppa 2020 strategiaa työstetään. Ja tässäkin valiokuntamme panosta tarvitaan. Minusta kaikkein tärkeintä tässä mietinnössä on ennen kaikkea se, että Eurooppa 2020 suunnitelmassa ei ole otettu alue politiikkaa ja alueiden roolia tarpeeksi vahvasti huomioon. Tämä asia täytyy saada kyllä kunnolla otettua huomioon. Toinen hyvin tärkeä seikka tässä strategiassa on se, että monet asiat strategiassa tuntuvat olevan pikemminkin tarkoitettu Eh, rikkaita maita ja loita varten eikä niinkään köyhempiä. Eli ei voi olla niin, että eh, yhden koon on sovittava kaikille, vaan kyllä tässä tarvitaan myös muunneltavuutta. Erittäin tärkeää on näiden eh, kehitystavoitteiden yhteydessä ottaa huomioon myös infrastruktuuria, kuten esimerkiksi IT-asioita ja energiaa. Tällaisetkin seikat täytyy ottaa huomioon. Mietinnössä puhutaan kohesiopolitiikasta, ikään kuin muita politiikkoja eh, yhdistävänä tekijänä – mutta täytyy ottaa huomioon myös alueiden kehitystason erot eri jäsenvaltioissa. Tällä hetkellä Euroopassa on hyvin erilaisia kehitystasoja, enemmän kuin vielä joitakin vuosia sitten. Ja uusiakin jäseniä on odotettavissa. Tämä merkitsee, että todella eri alueiden erilaisuus täytyy ottaa huomioon. Tämä meidän valiokuntamme erityisesti täytyy pitää esillä. Havainnoissani olen korostanut juuri näitä asioita. Lisäksi kun puhutaan vihreästä taloudesta ja tieteen kehittämisestä, niin täytyy myös muistaa, kuinka eh, eh, kulut ja toisaalta tuotot jaetaan. Sillä vihreä teknologia maksaa eh, eri jäsenvaltioille hyvin erisuuruisia summia. Eli kyllä idea on tärkeä, mutta täytyy huolehtia myös kunnon rahoituksesta. Kysymys ei siis ole pelkästään painopisteistä, vaan myös rahoituksesta. Tänään keskustelemme tästä mietintöluonnoksesta ja varmasti jatkossa tulemme esittämään myös tarkistuksia, mikäli tarpeen. Kiitoksia. Madame Manescu. Manescu, olkaa hyvä. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau în primul rând să-l felicit pe raportor pentru uh, munca depusă. Kiitoksia. Haluaisin ensiksi kiittää esittelijä hänen huomioistaan ja todeta seuraavaa. Esittelijä hän tuossa jo totesikin, että jo vuonna 2006-2008 kohesio ohjelmilla oli merkittävä poliittinen ulottuvuus, joka liittyi Lissabonin strategian ja sen tavoitteisiin. No, tämän jälkeen konkretisoitiin näitä suurempia investointihankkeita esimerkiksi tutkimuksen ja innovaation osalta. Ja luonnollisesti tämä on tärkeää, jotta kehitystä saadaan aikaan ja myös kestävää talouskasvua. Mutta nyt kun haluamme löytää tien tästä kriisistä, tarvitsemme välittömiä konkreettisia ratkaisuja, jotta voimme muun muassa luoda työpaikkoja toimia, jotka myös vahvistavat ja varmistavat sen, että ihmiset voivat mm, saada lisäkoulutusta päästäkseen palaamaan työmarkkinoille. Minun mielestäni tämän asiakirjan tulisi korostaa yhtä asiaa, Tämän muuten jo sanoin, kun keskustelimme EU 2020 strategiasta. Nimittäin seuraavaa. Ei ole olemassa minkään näköisiä konkreettisia sääntöjä sen suhteen, miten paikalliset ja alueelliset viranomaiset voivat osallistua tämän strategian tavoitteisiin pääsemiseksi. Minä ja monet muut olemme todenneet, että strategian onnistuminen riippuu aivan ratkaisevalla tavalla siitä, miten strategia toteutetaan paikallisella ja alueellisella tasolla. Ja siksi katson, että alueellisten toimijoiden, paikallisten toimijoiden osallistuminen päätöksentekoprosessiin ja myös aivan konkreettisten, konkreettisen rahoituksen saaminen heille on aivan ratkaisevaa. Vain näin strategia 2020 voi kohesiopolitiikan osalta onnistua. Katson myös, että meidän täytyy toteuttaa strategiaa paikallisella tasolla muutenkin kuin rakennerahaston kautta. Herra Lastran mietintö on erittäin hyvä ja hyvä lähtökohta, mutta ei se vielä riitä. Thank you very much. Eh, Kiitoksia. Terens ei täällä ole täällä, eli Avorakis seuraavaksi. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. νομίζω είναι σημαντική αυτή η έκθεση που... Kiitoksia puheenjohtaja. Minun mielestäni tämä mietintä luonnos, jota me nyt pohdimme, on erittäin tärkeä, kun ajatellaan kehitystä koko tätä ajanjaksoa, jota nyt elämme. Ja kaikkein tärkein kysymys tämän suhteen mielestäni on seuraava. Kun ajatellaan eroja yksittäisten alueiden välillä Euroopan unionissa, niin nämä erot ovat nyt viime aikoina kasvaneet. Tämän jo eräs kollega totesikin. Ja jos mietinnössä ei löydetä ratkaisuehdotuksia tähän ongelmaan, niin eh, minun mielestäni ollaan kyllä erittäin ongelmallisessa tilanteessa. Meillähän on olemassa jo tietoa tästä asiasta, ja jos eh, ratkaisun avaimia ei löydetä, niin kohesiotavoitteisiin ei päästä. Vaikka ö, eh, tämä nyt on oikeastaan kaikkein tärkein tavoitteemme ylipäätään, ja rouva puheenjohtaja, meillä on todella vakavia ongelmia ja täytyykin katsoa, miten kohesiorahaston suhteen päästään sellaiseen tilanteeseen, että Euroopan unionin alueiden kehitys on tasavertaista ja tältä pohjalta minun mielestäni täytyy löytää tulevaisuuden politiikkaa. Kiitos. Äh, äh, Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Aivan Ensin haluaisin kiittää esittelijää erinomaisesta mietintöluonnoksesta. Sitä paitsi esittelijä joutui tekemään työtään erittäin vaikeissa olosuhteissa. Alun perinhän lähtökohta tälle oma aloitemietinnölle oli analyysi sen suhteen, miten kohesiopolitiikka on auttanut Lissabonin tavoitteiden saavuttamisessa. No nyt hyvin monet väittävät, että Lissabonin strategia on epäonnistunut tai että ainakaan ei ole päästy siihen, mihin alun perin haluttiin päästä. Ja me halusimme valiokunnassa järjestää aiheesta kuulemistilaisuuden saadaksemme todella faktat pöydälle, faktat, joita voimme arvioida. Tämä ei kuitenkaan onnistunut, koska näitä faktoja ja lukuja ei ole olemassa. Ja minä kyllä nyt kehottaisin, ettemme unohda tätä, vaan että todella analysoisimme, oliko oikein korvamerkitä varoja? Hyödyttikö se meitä? Edistikö se Lissabonin strategiaa? Ja komission ehdotus, jonka parlamentti nyt periaatteessa on hyväksynyt, on nyt seuraava. Eli että julistamme päättyneeksi strategian, jota ei vielä ole edes analysoitu, josta emme oikeastaan tiedä, miten se on toiminut, ja käynnistämme uuden strategian, josta meillä ei ole aavistustakaan, miten sen on tarkoitus toimia. Tämä on erittäin vaikeaa siksi, joten sydämelliset kiitokset Ricardo siitä, että olet saanut aikaan näin eh, hyvän tekstin ja hyviä ehdotuksia. Tulevina kuukausina ja mahdollisesti myös vuosina – meidän on kuitenkin muotoiltava kohesiopolitiikka myös lainsäädäntöpuitteissaan aivan uudelleen. Näin saattaa olla. Meidän täytyy nimittäin katsoa, mihin olemme päässeet. Siis se, mistä päätimme neljä viisi vuotta sitten, johtiko se todella toivomaamme lopputulokseen? Herra pääjohtaja tuossa puhui aivan samasta, ja kyllä me tarvitsemme keskustelua siitä, että mitä tehdään tulevaisuudessa – muuten eh, meitä voidaan vain syyttää aktionismista, mitä mikä ei todellakaan olisi hyväksi kohesiopolitiikalle. Me Mehän tiedämme, että tarvitsemme hyvää kohesiopolitiikkaa paitsi alueiden nimissä, myös koko Euroopan yhdentymisen nimissä. Tämä on mielestäni hyvä lähestymistapa mietinnössä, mutta meidän täytyisi valiokunnassa kyllä vielä käydä kunnon analyysi Lissabonin strategian toteutumisesta. Kiitos. Minäkin haluaisin käyttää tilaisuuden hyväkseni ja kommentoida hieman. Äh, maaliskuussa komissio hyväksyy äh, strategisen kertomuksen ja siltä pohjalta mekin voimme arvioida asioita. Myös äh, Cortes Lastaran mietintöluonnossa valmistuu sitten suunnilleen samoihin aikoihin. Ja todellakin olisi hyvä, jos voisimme vielä tämän strategisen kertomuksen pohjalta käydä keskustelua myös komission kanssa. Varmasti tämä päätyy myös seuran huippukouksen asialistalle. Seuraavaksi sitten Fannister Roy. Um, Kiitoksia. Olen tyytyväinen tähän mietintöön sisällön osalta ja siitä, että tätä vaikutusalaa on laajennettu. Mutta en ole niin tyytyväinen siihen, miten tässä käsitellään näitä asioita. Valiokunnassa käsitellään asioita, annamme, menemme varoja Lissabonin tavoitteisiin ja nyt tähän uuteen 2020 strategiaan. No, niin kuin eilen sanottiin, Van Rompuy sanoo, että kyseessä on neuvoston asia. Ikään kuin siellä olisi, siellä vain ollaan ohjaamossa eikä mietitä ollenkaan laskeutumista – tietäähän nyt neuvostossa tehdään. Ja se on aika käsittämätöntä, ja ei voida hyväksyä tätä tapaa, jolla siellä toimitaan. Ja sosiaalidemokraattisen puolueen koordinaattori Krelin kanssa olemme puhuneet näistä, ja emme voi teeskennellä, että me hyväksymme sen, mitä neuvosto tekee. Ja ehkäpä, ehkä nyt teen tästä vielä tarkistuksen, mutta minä haluaisin ottaa mukaan asiat, jotka on tehty hyvin. Esimerkiksi alueiden komitea viime vuosina on valvonut Lissabonin täytäntöönpanoa. Siellä on tarkasteltu, mitä on tapahtunut 70 prosentille näistä investoinneista, jotka ovat aluetasolla, ja sitten on myöskin tehty sopimuksia näistä Lissabonin tavoitteista. Eli miksemme tarttuisi siihen ajatukseen, että meillä oli Kokin mietintö, ja siinä sanottiin, että kansallisvaltiot Siis ei ollut kenenkään lapsi. Kukaan ei ollut vastuussa Lissabonin strategiasta, mutta jäsenvaltiot ovat vastuussa. Ja sitten valtiot laativat näitä kahden vuoden raportteja, toimittivat ne Brysseliin ja se siitä. Ja mitään ei tapahtunut. Eli me nyt tekisi jotain innovaatiota, josta nyt on keskusteltu aikaisemminkin. Miksei Eurooppa tee sopimusta alueiden ja kaupunkien kanssa – jotta siellä sitouduttaisiin EU 2020 tavoitteisiin. Ja sitten voimme miettiä näitä kriteereitä ja komissio tekee niistä ehdotuksia. Sitten näemme, miten tämä toteuttaminen toimii ja kuka on vastuussa. No, kaikki ovat vastuussa. Ja sehän tarkoittaa, että kukaan ei ole vastuussa. Eli ketkä ovat avainasemassa kaupungit, alueet, yrittäjät. Meillä pitää olla kriteereitä, Meillä pitää olla avointa koordinointia. Ja kuka tekee nämä arviointiraportit? Joku ministeriö otti yhteyttä johonkin tahoihin. Joskus näitä alueita ei kuultu ollenkaan jäsenvaltioissa. Ja sitten nämä tiedot lähetettiin Brysseliin ja se siitä. Eli tämä on aivan kammottava toimintatapa. Eli jos me nyt ajattelemme vähän uudella tavalla, niin voimme miettiä, miten voitaisiin ottaa mukaan EU 2020 tavoitteet, enkä nyt vastusta korvamerkintää. Minä olen valmis siihen, että meillä on tämä monen tasoinen lähestymistapa. Alueet ja valtiot ovat mukana keskustelussa ja toiminnassa. Ja ehkä jos joku alue tai kaupunki tai kansallisvaltio sanoo, että me emme halua olla mukana tässä toiminnassa, niin he eivät sitten ole mukana toiminnassa. Se on heidän valintansa meidän täytyy toimia niiden kumppanien kanssa, jotka ovat todella sanovat kyllä, jotka sitoutuvat tähän. No, kaikki eivät voisi laulaa kuorossa, jotkuthan vain aukovat suutaan, mutta eivät laula mitään. He kyllä seisovat siellä kuoron riveissä, ja tästähän Euroopassa on kyse. Eli meillä pitäisi nyt olla jonkinlainen uuden tyyppinen sitoumus ja sopimus. Ne, jotka ovat mukana strategiassa ja pärjäävät, he voivat luoda uusia suhteita ja haluan tehdä sopimuksen eurooppalaisten alueiden ja kaupunkien kanssa. Ja tällä tavalla voisimme vaikuttaa siihen, että, että me nyt vain pyöri ympyrää tässä keskustelussa. Parlamentin päätöslauselmassa oli pari kohtaa, siinä kaikki, ja sitten pyöritämme näitä asioita vain uudelleen ja uudelleen. Eli haluaisin enemmän näkyvyyttä, ja haluaisin toimia lähempänä kaupunkeja, ja jos me emme muuta tätä, mallia, niin me olemme kaikki tästä yhdessä vastuussa. Ja joskus täytyy myöskin ottaa vastuuta itselleen, tai sitten ei. Se on ihan vapaa valinta. Eli haluaisin tehdä muutaman tarkistuksen, jos todetaan, että alueilla on ideoita, ja ehkäpä tämä auttaa myöskin Arnoria hänen keskusteluissaan, kun puhutaan tulevista rahoitusnäkymistä Meillähän on tästä jonkinlainen esiasiakirja, joka oli aivan mieletön. Niin, no niin, siinä kaikki. Eh, Mikael Teurer. Kiitoksia sitten Mikael Teurer. Dank, Frau Vorsitzende, Herr Kiitos rouva puheenjohtaja, herra Aaner ja parhaat kollegat. Olen täysin samaa mieltä Lambert van Nistelroin kanssa. Katson, että kun nyt Lissabonin strategiaa tarkastellaan ja monethan ovat sitä mieltä, että mitään johtajuutta tai vastuuta ei ole, eikä myöskään intoa täytäntöönpanon suhteen. Mutta miten tästä päästäisiin innostuneempaan tilaan. Ja Rova Hybner, teidän, teidän kanssanne olen samaa mieltä siitä, että Euroopan parlamentin roolin EU 2020-strategian täytäntöönpanossa tulisi olla merkittävä. Ja kun katsotaan tulevaa EU-strategiaa, mielestäni tässä ei saada joutua mihinkään kissahännän veton toimivallan suhteen parlamentin ja komission tai jäsenvaltioiden ja komission välillä. Ei, vaan kyse on kansalaisista ja Euroopan tulevaisuus kuuluu kansalaisille eikä joillekin virkamiehille tai hallinnoille tai hallituksille tai poliittisille päätöksentekijöille. Näin me olemme aina valiokunnassa katsoneet. Ja katsoisinkin, että EUn 2020 keskeisen elementin on oltava juuri kansalaiset ja läheisyys kansalaisiin. Ja jos me nyt haluamme olla analyyttisiä, eikä meidän mielestäni tule sulkea silmiämme, niin täytyisi kai meidän nyt oppia vanhoista alueohjelmista. Tietoa tarvitaan entistä enemmän. Ja jos nyt katsotaan EU 2020-strategiaa, niin ainakin minun mieleeni nousee seuraava kysymys. Onko tässä ajateltu nyt käynnissä olevia ohjelmia vuodet 2010-2013. Ja näitä alueellisen tuen strategioita siirrettäisiinkö niitä nyt jo EU 2020 strategiaan, näitä käynnissä olevia hankkeita. En tiedä. Minä vähän mietin tässä, että miten tässä kannattaisi tehdä. Tois, toimisivatko ohjelmat tehokkaammin, jos ne olisivat EU 2020 strategian piirissä? Onko pääosasto mahdollisesti pohtinut tätä, että kun nyt EU 2020 strategian ensimmäinen kolmannes alkaa, että nyt jo hyväksytyt ja käynnissä olevat ohjelmat siirrettäisiin uusiin tavoitteisiin. Kiitos. Thank you, Jan Olbricht. Kiitoksia sitten Albrecht, ja sitten Tsela. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin saada luvan pienen provokaation. Jos me nyt kuulemme puhuttavan siitä, että Lissabonin strategia epäonnistui, jopa äh, puheenjohtaja Barroso on puhunut sen epäonnistumisesta, niin eikö meidän pitäisi puhua siitä, kuinka kohesiopolitiikka sitten on ollut osana tässä epäonnistumisessa ja aiheuttanut sitä? No, kiinnittäisin nyt huomiota kuitenkin kahteen osaan tässä mietinnössä niin meidän täytyy erottaa kaksi asiaa. Eli Lissabonin strategian alkuvaiheessa kyseessä ei ollut kohesiopolitiikka, vaan avoimen koordinaatiomallin mukainen toiminta. Eli tässä jäsenvaltioiden piti suorittaa toimet. Eli minusta meidän täytyy varoa sitä, että tässä ei nyt sälytetään vastuuta alueille ja kaupungeille. Joka tapauksessa vasta Kokan mietinnössä tuli sitten esiin uusia seikkoja, kuten tämä musta lista. Ja Lissabonin strategiaa sitten muutettiin tämän perusteelta. Meidän täytyy siis pitää huolta siitä, että mikäli me emme todella toimi tehokkaasti ja eurooppalaisesti, niin strategia ei voi toimia. Eli itse asiassa kohesiopolitiikka jo, jossain määrin jopa pelasti tämän Lissabonin strategian, sillä tarvitaan yhteistoimia, yhteisvälineitä. Ja korvamerkintä vanhojen jäsenvaltioiden kohdalla on tietysti varsin vaarallista. En sano, että näin täytyisi toimia, voidaan selitä myös merkinnättä tästä esittelijä puhukin. Joka tapauksessa se, että edellisen strategian alkuvaiheissa kohesiopolitiikkaa ei otettu huomioon, tämä oli todellakin virhe. Mutta monilla alueilla ja kaupungeissa kuitenkin juuri koesiopolitiikan toimin saatiin aikaan tuloksia. Eli ei pidä puhua siitä, että koko strategia olisi epäonnistunut, vaan e, paljon hyvääkin saatiin aikaiseksi monesti juuri kohesiopolitiikan ansiosta. Eli 2020 strategian suhteen meidän ei pidä toista virhettämme ja toimia toisin. Eli täytyy huolehtia siitä, mikä kuuluu unionin vastuulle, missä toimitaan eh, yhdessä ja mikä sitten puolestaan kuuluu jäsenvaltioille, alueille ja kaupungeille. Myös eh, alueiden täytyy toimia yhteistyössä keskenään kohesiopolitiikan mukaisesti eh, valtiotason puitteiston mukaisesti. Eli haluan vielä korostaa. Meidän ei tule tehdä uudestaan samaa virhettä kuin Lissabonin strategian alkuvaiheessa. Eli meidän täytyy eh, todellakin käyttää arvonsa osoittanutta koesiopolitiikkaa. Ja tämän täytyy näkyä myös budjetissa. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Jos me haluamme siirtyä jostain vanhasta johonkin uuteen, niin varmaankin täytyy ensin analysoida sitä vanhaa. Ja tämä oli juuri esittelijämme aivan oikein valittu lähtökohta. Täällä ennen kuin tulin Euroopan parlamenttiin, toimin poliittisesti alueellisella tasolla ja monet ympärilläni pitivät minua aikaa innostuneena tässä työssäni. Ja Lissabonin strategian minä kuitenkin tunsin vain sanomalehdistä. Se ei ollenkaan liittynyt meidän päivittäiseen poliittiseen työhömme alueellani. Yhtäältä näin, ja toisaalta toteaisin, että strategioiden hän täytyy asettaa tavoitteita. Ja olen täysin samaa mieltä aiempien puhujien kanssa siitä, että jos Lissabonin strategian tavoite oli kaiken kaikkiaan tehdä Euroopan unionista dynaamisin tietopohjainen äh, talousalue, niin äh, innovatiivinen talousalue, niin kyllä siinä epäonnistuttiin. No, nyt ähm, on maailmanlaajuinen äh, talous- ja rahoituskriisi ja se ei tietenkään tilannetta helpota entisestään, mutta kyllä monet muut alueet ovat vieläkin pahemmin tilanteesta kärsineet kuin Euroopan unioni. Joten mikä on nyt strateginen lähtökohtamme? Seuraammeko vanhaa tavoitetta vai asetammeko uusia? EU 2020 strategian mukaan Eurooppa haluaa jatkossakin olla maailmanlaajuisen kehityksen moottori erityisesti innovaatioiden osalta. Tähän vaaditaan kaikkien puhaltamista yhteen hiileen niin Euroopan kansallisella kuin alueellisellakin tasolla. Päästäänkö tähän, jos tämä on yhteisön tavoite? Kun katsotaan EU 2020 strategiaa, katsotaan alueellista tasoa, katsotaan vaikkapa Saksa esimerkkiä, niin kyllä analyysi on aika kielteinen. Eh, Eurooppa-politiikasta vastuussa olevat henkilöt liittoneuvostossa eilen antoivat kielteisen arvion EU 2020 strategian suhteen, koska heidän mielestään se vaarantaa subsidiariteettiperiaatteen toteutumisen. Jos näin merkittävä alueellisen tason ääni Saksassa antaa kielteisen arvion ja vastaavaa olemme kokeneet myös liittopäivillä, niin kyllä viestintä on mennyt pahasti metsään, koska tavoitteenhan tulisi olla kaikille yhteinen. Sitten viittaisin vielä siihen, mitä kovasti kunnioittamani ja arvostamani Euroopan parlamentin puhemies Jerzy Busek tapaamisessa Saksan edustajien kanssa eilen totesi. Hän sanoi, että me pääsemme eteenpäin, jos Eurooppa vaate on meidän kaikkien yhteinen, jos kaikki tunnemme olevamme eurooppalaisia. Eli Euroopastahan tässä on kyse Euroopasta maailmanlaajuisessa kilpailuympäristössä. Tämä varmaankin on villakoiran ydin. Ja sitten vielä kysymys kohesiopolitiikan viimeisten kymmenen vuoden aikana kokemista ongelmista. Olbricht esimerkiksi viittasi tähän 12 uutta jäsenvaltiota unionissa. Tämä oli aika suuri tehtävä ja tämä tehtävä voidaan hoitaa vain kohesiopolitiikan rahoituksen kautta, mutta nyt kun meitä on 27, niin meidän täytyy katsoa, että miten toimimme tavoitteidemme suhteen koko ajan muistaen maailmanlaajuisen kilpailun. Meidän täytyy todeta, että monet muut toimivat paremmin kuin me. Amerikkalaiset ja kiinalaiset näyttäisivät pääsevän kriisistä jaloilleen paremmin kuin me. Ja siksi minun mieleeni nouseekin kysymys meidän kohesiopolitiikkamme suuntaamisesta – halutaanko sen jatkossakin olevan uudelleenjaon väline Euroopan unionin sisällä, eli otetaan niiltä, joilla jotain on, ja annetaan niille, joilla ei vielä oikein ole. Vai sanotaanko, että Meillä on merkittävämpi, suurempi tavoite. Meidän täytyy ajatella globaalisti. Meidän täytyy selviytyä maailmanlaajuisen kilpailuympäristön puristuksessa. Meidän täytyy löydä, löytää äm, ulospääsy. Ja vain sitten, kun vahvistumme innovaatioiden kautta ja käytämme hyödyksemme koko Euroopan äm, rikkauden monimuotoisuuden, niin vain näin voimme päästä eteenpäin. Ja tällöinhän politiikkamme hyödyttää myös niitä, jotka ovat hiukan heikompia, sillä vain olemalla vahvoja voimme auttaa myös niitä alueita, jotka apuamme tarvitsevat. Jos jälleen häviämme kansainvälisessä kilpailussa, joudumme lopulta tilanteeseen, jossa meillä ei enää ole rahaa koheesioon. Tätä keskustelua meidän mielestäni nyt tulisi käydä. Victor Bostinaro and Kiitoksia Bostinaro ja sitten Erika Mann. Mulle tot, damna presidenta. Aș vrea să-l felicit pe colegul meu pe... Kiitoksia. Aluksi haluaisin onnitella kollegani Lastraa tästä hyvin haastavasta ja provosoivasta mietinnöstä. Tämä avaa nyt keskustelun, joka on mielestäni hyvin keskeistä. Ja kun nyt sanon näin, kyse on siitä, että ensinnäkin kun ajatellaan, mitä olemme voineet oppia Lissabonin strategiasta, sehän nyt joissain asioissa onnistuikin, useammissa epäonnistui. Ja nyt täytyy miettiä, mitä EUsta puuttuu, jotta voisimme onnistua. No ensinnäkin meiltä puuttuu poliittista hallintoa. No se nyt kyllä on parantunut Lissabonin sopimuksen myötä, ja sitten taloushallinto on toinen ongelma. Belgian pääministeri toissa joku päivä totesi, että Euroopassa tarvitaan eurooppalaista taloushallintoa. Ja tätä ei tietenkään voida tehdä alueiden kustannuksella, koska eurooppalainen strategia on strategia, jonka avulla EUsta voi todellakin tulla globaali toimija. Mutta poliittisessa hallinnossa tarvitaan kohesiota, mutta se ei saa jäädä pelkästään sanahelinäksi. Jos me nyt annamme tämän 2020 strategian neuvostolle, annamme neuvoston muotoilla sen, silloin parlamentti olisi pelkästään kumileimasin, joka ainoastaan hyväksyy neuvoston suunnitelman. Täytyy muistaa, että neuvostossa ajetaan kansallisia etuja. Ja tämähän liittyy myöskin niihin konflikteihin, joita on eri jäsenvaltioiden välillä silloin, kun mietitään, millä tavalla kriisistä pitäisi selvitä. Eli tämä kansallinen ulottuvuus on jälleen se, joka on voimakkain neuvoston työssä. Ja sitten johdonmukaisuus ja kyky toteuttaa Euroopan unionin strategia kärsii tästä. Ja sitten lopuksi toteaisin, että pari viikkoa sitten luin Lester Brownin viimeisimmän kirjan. Ja hyvät kollegat, me puhumme nyt uudesta energiasta, uudesta eurooppalaisesta politiikasta ja se kuulostaa hienolta. Mutta hyvät kollegat, jos me nyt mietimme kaikkia EUn hankkeita, mitä tulee esimerkiksi uusiin energioihin. Ja sitten vertaamme niitä Yhdysvaltojen ja Kiinan hankkeisiin, niin voimme huomata, että Euroopan unioni näyttää lähes naurettavalta tässä verta- vertailussa, koska meillä ei ole mitään taloushallintoa ja Yhdysvalloissa ja Kiinassa on. Jos me nyt mietimme, millaista roolia haluamme Euroopan unionille – nyt kun olemme siirtymässä kriisistä eteenpäin. Meidän täytyy yhdessä miettiä, millä tavalla selvitään kriisistä ja alueiden ja rikkaiden köyhien väliset erot kasvavat. Ja meidän täytyy nyt miettiä, mikä olisi mallialue Euroopassa ja mikä, mikä kansallinen ratkaisu voi, voisi auttaa meitä. No, kansalliset ratkaisut eivät meitä auta. Mutta lisäksi meidän täytyy löytää ratkaisu tietyille jäsenvaltioille – Eli tämä mietintö on hyvä ja mielestäni Euroopan parlamentilla pitää olla keskeinen rooli, kun määrittelemme tätä Euroopan unionin 2020-strategiaa. Ja meidän pitäisi myöskin pitää huolta siitä, ettei Eurooppa 2020 strategiasta taas tule uutta epäonnistumista. Riikka Manner. Ensinnäkin kiitokset esittelijälle erinomaisesta työstä ja hyvästä mietinnöstä. Täällä on ollut erittäin hyviä puheenvuoroja, en lähde näitä asioita toistelemaan, haluan vain kiittää kollegoita näistä esille tulleista asioista. Tämä 22-strategian tavoitteet ovat kunnianhimoisia, niin kuin asian tullut esille useampaan kertaan. No Lissabonin sopimuksen osalta toimeenpano ei toiminut niin kuin me etukäteen ehkä olimme, olimme suunnitelleet. Ja tämä johtuu siitä, että jäsenvaltiot eivät yksinkertaisesti sitoutuneet näihin tavoitteisiin ruohonjuuritasolla. No, jotta EU 2020-strategiassa ei käy näin samalla tavalla, meidän tulee ensinnäkin luoda konkreettisia tavoitteita tälle strategialle. Tässä on erittäin hyviä ajatuksia ja, ja kovia tavoitteita, mutta meidän pitää saada nämä konkreettiseksi. Ja toisaalta näen, että tässä pitäisi sisällä olla myös jonkinlaista keppiä ja porkkanaa sitten jäsenvaltioille ja myöskin alueille toteuttaa näitä kunnianhimoisia tavoitteita. Mielestäni kohesiopolitiikalla ja nimenomaan sen rahoituksen kautta me voimme luoda sitä, sitä keppiä porkkanaa tämän strategian sisälle. Ensinnäkin eu budjetti pitäisi mielestäni vahvemmilla priorisoinneilla liittää paremmin EU 22-strategian tavoitteiden saavuttamiseksi. Toisaalta eri rahoitusvälineiden käytön keskinäinen synergia ja koherenssi pitäisi myös pystyä varmistamaan. Ja itse näen, että meidän tulisi miettiä ja pohtia sitä, että voisimmeko alue- ja rakennepolitiikan tuet ehdollistaa tiettyihin EU 2020 strategian tavoitteisiin ja näihin perusedellytyksiin siten, että, että jäsenmaa, joka ei noudata sille annettuja tavoitteita tai talouspolitiikkaa koskevia rakennesuosituksia, ei saisi näitä aluetukia. Minun mielestäni tämä olisi eduksi alueen rakennepolitiikan vaikuttavuudelle – ja toisaalta se loisi myös samalla kannustimen toteuttaa näitä talouden rakenteellisia uudistuksia. Vlasak and Mrs. Kadenbach. Vlasak seuraavaksi. Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, palat, no, palaamme nyt peruskysymykseen. Eli kuinka kohesiopolitiikka tukee Lissabonin tavoitteita. Minusta tämä keskustelu on erittäin tärkeä. On erittäin hyvä, että Cortes Lastra on esittänyt tämän haasteen meille. Todellakin nämä välineet eivät enää eivät ole olleet toiminnassa niin kauan, joten meillä ei ole vielä kunnon eh, analyysiä olemassa, mutta kuitenkin meidän täytyy yrittää arvioida saavutuksia. Eli kumppanuusperiaate, eh, eh, toissijaisuusperiaate ja yhdennetty toimintatapa. Nämä ovat lähtökohtia, mutta meidän täytyy kuitenkin myös etsiä perusteita. Meidän täytyy tutkia yksittäisissä jäsenvaltioissa, kuinka painopisteet päätettiin? Otettiinko huomioon alueiden ja kaupunkien painopisteet? Täytyisi tutkia myös kaupunkien yhdennetyt suunnitelmat. Ovatko ne olleet menestyksekkäitä? Ja onko eh, niiden perusteella pystytty käyttämään varoja tehokkaammin kuin muualla? Onko myös eh, varojen käyttäminen tapahtunut oikein? Eli onko varat saatu käyttöön alueilla ja kaupungeissa? Voitaisiin kysyä, minkä vuoksi ainoastaan muutama kaupunki esimerkiksi meillä päin on saanut eh, käyttöön eh, näitä varoja. Amsterdam ja Rotterdam täällä eh, on saanut näitä varoja, mutta muut toimijat eivät ole uskaltautuneet lähtemään mukaan. sekä Jessica ovat välineitä, jotka ovat kylläkin nykyaikaisia, mutta niitä ei ole saatu juurikaan käyttöön. Ja tämä meidän täytyy tunnustaa. Ja mikä estää niiden käyttämistä nykyistä tehokkaammin? Ja sitten vielä viimeinen huomio. Me emme ole ainoita, jotka käsittelevät näitä ongelmia. Esimerkiksi Telesitis tai alueiden komitea tai CMR. Nämäkin elimet käsittelevät näitä kysymyksiä ja me voimme kysyä myös heidän analyysiään, jonka pohjalta me voimme tehdä oman, omamme. Voisimme järjestää esimerkiksi mm, minikuulemistilaisuuden ja kuunnella erilaisia kantoja meidän täytyy todellakin pyrkiä ensin saamaan aikaan kunnon analyysi ja sen jälkeen voimme tehdä suosituksia siitä, kuinka kaikkein tehokkaimmin voidaan käyttää eurooppaisia varoja. Kiitoksia. Enempää, olkaa hyvä. Ja herzliches Dankeschön. Kiitos. Minäkin haluaisin tämän päivän keskustelussa kiittää esittelijä erityisesti kohdasta 14, kun katsotaan 2020 strategiaa, ja eilenhän me esimerkiksi puhuimme kilpailusta, kasvusta. Ja tänään olen kuunnellut todella tarkkaavaisesti kaikkia puheenvuoroja, mutta kertaakaan ei ole tullut puheenvuoroissa esiin sana ihminen. Ihminen. Ketä varten me haluamme kilpailukykyä, ketä varten me haluamme mitäkin? Ihmisiä varten. Ja aluepolitiikassa ää, tunne, olemme siis tunteneet Lissabonin strategian vain sanomalehdistä. Jos ei oteta huomioon ihmisiä paikan päällä, mitä he hyötyvät, mitä heidän lapsensa hyötyvät, mitä heidän ympäristönsä hyötyy kaikista näistä ohjelmista, niin kyllä mielestäni pieleen menee. Siksi olen kiitollinen siitä, että tämä ihminen ihminen otetaan tässä huomioon. Miten ihmiset Euroopassa, kaikilla Euroopan alueilla hyötyvät ja tässä jako huomioon ottaen täytyy ajatella, että kaikki hyötyvät, myös ne, jotka toimivat tavoitteiden puolesta tai ne, joilla ei ole mahdollisuuksia osallistua esimerkiksi vammaisuuden tai muun vastaavan puolesta tai vuoksi. Ehkä jotkut pitävät minua hiukan naivina tai sosiaaliromantikkona, mutta muistutan teitä, hyvät ystävät, me olemme täällä työskennelläksemme ihmisten puolesta. Ei kyse ole vain tekniikasta tai optimoinnista tai mistä tahansa, vaan kyse on ihmisestä. Minkälaista muutosta me saamme ihmisten elämään? Niin tärkeää kuin kasvu ja kilpailukyky ovatkin, täytyy koko ajan muistaa, että ihmisten puolestaan tätä työtä tehdään. Kiitos. Madame uh, Kiitoksia, Kadenbach. Nyt saimme kuunnella kaikki pujat ja nyt voisin pyytää vielä reaktioita esitettyihin kantoihin. Siis, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia, että minut on kutsuttu tänne, sillä tämä keskustelu on ollut minulle hyvin antoisa. Haluaisin nostaa esiin muutaman seikan, jotka tuntuvat minusta hyvin tärkeiltä. Yksi niistä on, e, taisi olla Kreililtä, eli e, tosiasiat pöydälle ja sitten analysoidaan mitä on saavutettu. Näin tulee todellakin ehdottomasti tehdä. Ja huhti-toukokuussa meillä on tähän paljon tilaisuuksia. Maiskuun lopussa saamme strategisen kertomuksen. Sitten 19.4. voimme julkistaa eh, synteettisen arviointiraportin. Eli tässä yhdistetään kaikki vuosien 2000-2006 kauden tulokset. Ja sitten eh, katsotaan sitä eteenpäin. Eli kysymys on sekä Lissabonin strategiasta, mutta myös sen ulkopuoliset eh, ylittävistä eh, tavoitteista, mitä tulee taloudellisiin ja alueellisiin seikkoihin ja koesiopolitiikan tavoitteisiin. Eli tämä on pohja. Sitten Olbricht nosti esiin erään seikan, samoin kuin edustajat Selä ja muutkin. On jossain määrin sääli, että kohesiopolitiikka otettiin vasta 2007-2013 kaudelle tiukasti mukaan tähän Lissabonin strategian. Puheenjohtaja, e, te kerroitte minulle usein, kuinka vähän alueilla tiedettiin Lissabonin strategiasta ja kuinka yhteyttä aluepolitiikkaan ei nähty. Vasta 2007-2013 kaudella tämä yhteys luotiin. Näin Lissabonin strategiasta e, tuli alueiden kannalta konkreettisempi. Tätä virhettä meidän ei tule toistaa Eurooppa 2020 strategian kohdalla. Meidän täytyy huolehtia siitä, että tämä strategia ja sen tavoitteet tunnetaan hyvin ruohonjuuritasolla heti alusta lähtien. Tämä riippuu paljon eh, juuri aluepolitiikasta ja kohesiopolitiikasta. Olen iloinen siitä, että vaikka Eurooppa 2020 strategia pitkälti ottaa mukaan samanlaisia tavoitteita kuin Lissabonin strategia, kuten kilpailukyvyn ja työllisyyden, niin tähän tulee myös uusia elementtejä. Sosiaalinen ulottuvuus painottuu Ja voidaan sanoa, että yhteen strategiaan otetaan vahvemmin mukaan myös eh, ympäristö ja kestävä kehitys. Nämä ovat kannaltamme hyvin tärkeitä asioita. On harmi, että eh, Lissabonin strategiaan tuli koesiopolitiikka mukaan näin myöhään. Eli 2007 pääsimme alkuun. Ja Eh, sen vuoden lopussa saimme ohjelmat hyväksyä, hyväksyttyä. 2008-2009 alettiin toteuttaa näitä ohjelmia ja nyt on kulunut vuosi ja voimme nähdä, että vain pieni osa siitä, mitä kohesiopolitiikan saralla eh, on ollut käytettävissä, on saatu käytettyä. Ja kuitenkin jo nyt meidän täytyy arvioida Lissabonin strategian toteutumista. Ja meidän täytyy korvata se Eurooppa 2020 strategialla. Valitettavasti meillä ei ole ollut aikaa arvioida kunnolla, mikä on kohesiopolitiikan ja eh, Lissabonin strategian yhteys ja mitä olisi voitu saavuttaa. Joka tapauksessa kohesiopolitiikka on arvokasta politiikkaa jo itsessään, se on ilmaus poliittisesta tahdosta, tasoittaa eh, hyvin suuria eroja, joita on alueiden välillä. Se on myös yhteisvastuun ilmaus. Se ei ole kuitenkaan mitään hyvän tekeväisyyttä, vaan sitä, että edistetään kehitystä. Ja kun katsotaan 2026 analyysiä. Ja kun nyt valmistelemme tätä synteettistä kertomusta, niin voidaan sanoa, että meidän täytyy huolehtia yhteisvastuusta, meidän täytyy rahoittaa pulassa olevia alueita, ja jo tämä on tukenut koko Euroopan unionin taloutta. Tämä on hyvin tärkeää, mutta tärkeä myös toinen puoli – Maailma on muuttunut globalisoituneeksi, joten emme voi puhua vain keskiarvoista ja sanoa, että jälkeenet alueet täytyy saada korkeammalle tasolle. Vaan meillä on todella vastassamme nopeasti muuttuva tilanne. Tämän nostan esiin myös Eurooppa 2020 strategiassa. Joten meidän täytyy etsiä todellinen tasapaino näiden kahden seikan välillä. Siinä riittää haastetta, koska kaikki pitää tehdä samanaikaisesti. Jos onnistumme tässä, niin olen vakuuttunut siitä, että voimme antaa hyvin voimakkaan panoksen Euroopan unionin kehitykseen. Euroopan unionin eh, tuleva kehitys on juuri se, mistä Eurooppa 2020 strategiassa on kysymys. Meidän täytyy vastata haasteisiin. Meidän täytyy kehittää yhteiskuntaamme, talouttamme. Tämä on täysin välttämätöntä. Ja tämä meidän täytyy tehdä perussopimusten mukaisesti ja tasapainoisesti. Ja jos todella teemme yhteistyötä lähikuukausina ja vuosina, niin olen hyvin optimistinen siitä, että onnistumme. Ja haluan nyt kiittää puheenjohtaja ja esittelijä. Kiitoksia. Sitten annan puheenvuoron Ricardolle, mutta vielä ensin haluan sanoa itse muutaman seikan. Ensinnäkin, herra pääjohtaja, te mainitsitte, että jotkut erottelevat sen, mitä perussopimuksessa sanotaan kohesiopolitiikasta, eli että pitää tasoittaa eroja ja sitten toisaalta erotetaan Lissabonin strategian tavoitteet. Minä en kuitenkaan näe mitään ristiriitaa näiden välillä. Eli meidän täytyy saada aikaan enemmän kasvua vähemmän kehittyneillä alueilla, jotta eroavaisuudet lievenisivät. Meidän täytyy huolehtia Eh, siitä, että kaikki ei katoa Intiaan tai Kiinaan, joten tarvitsemme investointeja. Juuri tietotalous, innovointi, energiatehokkuus ja eh, uusiutuvat energialähteet. Tämä kestävä kasvu on juuri se, mihin meidän täytyy eh, panostaa. Meillä on todella globaaleja haasteita, maailma ei odota meitä, joten meidän täytyy kirje Voidaan tietysti verrata vaikka Saksaa, Puolaa, ja, Puolaa Ukrainaa ja niin edelleen, mutta meidän täytyy ottaa huomioon myös muut maat. Meillä ei nyt ole aikaa käsitellä kaikkea, mutta voisitteko pääjohtaja huomioida sen, että kun keskustellaan Eurooppa 2020 strategiasta, niin aloitamme myös keskustelun äh, tulevasta budjetista. Ja kun tätä 2020 strategiaa laitetaan rahoittaa, niin kysymys on eh, EUn budjetista. Ja kysymys on siis eh, hyvin eh, kauaskantoisista haasteista. On hyvin vaikea saada rahoitusmarkkinoilta rahoitusta nykytilanteessa. Eli kuinka toimitaan EU-budjetista? Eli joko budjettia äh, jaetaan eri sektoreihin, luodaan uusia rahastoja. Ja täytyy myöntää ehkä komissiolle uusia toimivaltuuksia, mutta tämä maksaa aika ja rahaa. Kysymys on myös Euroopan komission legitimiteetistä. Tai sitten me voimme käyttää jo luotuja välineitä – jotka tunnetaan koesiopolitiikassa, ja aluepolitiikassa. Ja varmasti tätä politiikkaa kehitetään myös jatkossa. Kysymys on politiikasta, ja, e, jonka pohjana on juuri strategiset tavoitteet. Se on myös räätälöity aluekohtaisiin tarpeisiin. Sitten meidän täytyy jakaa ja kodentaa rahat eri sektoreille. Ja meillä on myös valvontamekanismi. Ja me kykenemme myös tukemaan eri pääosastoja. Tai eri pääosastot voivat myöskin auttaa näiden projektien toteuttamisessa. Eli kyseessä on välineet, joilla voidaan saada aikaan kunnon politiikkaa. Eli nyt täytyy ratkaista, luodaanko uudenlaista koneistoa, mikä maksaisi paljon eh, aikaa ja rahaa. Avoin koordinaation menettely jopa niiden muutoksen, joita Eurooppa 2020 strategiassa esitetään, on hyvin pehmeä mekanismi. Enkä usko, että Äh, siltä pojalta ratkaisu löytyy. Se voi, muutokset voivat ottaa hieman, mutta eivät kuitenkaan riittävästi. Uskonpa, että tältä pohjalta voimme todella hyödyttää Eurooppaa. Näin uusi perussopimus voisi myös toteutua. Eli Euroopan parlamenttiin täytyy äh, edustaa juuri kansalaisia, ei siis ainoastaan vaikka alue- tai paikastason toimijoita. Eli juuri ruohonjuuritason politiikka on tärkeä. Uskonpa, että niin jos aletaan puhua eri mekanismeja ja että luullaan, että politiikka voidaan niiden avulla ainoastaan saada toteutettua, niin minusta on hieman väärässä. Kiitoksia. Nyt vielä esitellään. Muy bien, muchas gracias, presidenta. Kiitos, puheenjohtaja. Minä olen tässä nyt pannut ylös kaikki nämä kuulemani kommentit valiokunnan jäseniltä. Tämä oli todella kiinnostava keskustelu. Oli todella kiinnostavaa saada palautetta mietintöluonnoksestani. Erityisesti haluan kiittää puheenjohtaja Hybneriä, koska hän todella hyvin ratkaisevalla tavalla on pitänyt yllä tätä keskustelua valiokunnassamme ja antanut sille merkittäviä impulseja. Joitain huomioita, joitain vastauksia ehkä niihin kommentteihin, joita minulle teitte. Ensinnäkin muistuttaisin, että kyse ei ole 2020 strategia mietinnöstä, vaan kohesiopolitiikan äh, panoksesta tähän strategiaan. Kyllä tässä ero kuitenkin täytyy tehdä. Tämän lisäksi toteaisin, että keskustelu valiokunnassamme ja Euroopan parlamentissa ylipäätään äh, tässä nyt äh, täytyy käydä varsin kiireesti, koska Eurooppa todella odottaa 2020 strategian toteutumista. Tilanne kaikkialla Euroopassa on tällä hetkellä aika hankala. Herra Van Nistelroille toteaisin, että olemme samaa mieltä. Olemme samaa mieltä alueiden ja paikallisviranomaisten ratkaisevasta roolista näiden tai tämän politiikan, kohesiopolitiikan, strategisen kohesiopolitiikan täytäntöönpanossa kaikissa eri vaiheissa. Ja luonnollisesti kohesiopolitiikkaa on todella kansalaisten politiikkaa. Herra Olbrichtille toteaisin, että olen myös teidän kanssanne samaa mieltä. Katson, että kohesiopolitiikka on pelastanut Lissabonin strategian. Kuitenkin on tarpeen koordinoida kaikkia politiikan aloja, jotka liittyvät yhteen. Ja on totta, että kohesiopolitiikka on ollut Lissabonin strategian Mm, osaa, jota ehkä tarvitsisi vahvistaa. Herra Sellerille toteaisin, että olen samaa mieltä siitä, että paikallisten, alueellisten ja jäsenvaltiotason viranomaisten tiedottaminen on äärimmäisen tärkeää kohesio politiikka uudessa strategiassa tulee olemaan merkitykseltään entistä suurempi ja on tärkeää, että välitämme tämän viestin eteenpäin viranomaisille, jotta nämä aiemmin tapahtuneet virheet voidaan korjata. Halutaan parempaa hallintoa niin taloudellisesti, poliittisesti kuin sosiaalisestikin. Ja Rouva Mannerin kanssa olen samaa mieltä siitä, että Lissabonin strategiassa on ollut puutteita. Ja nyt kun kohesiopolitiikka koordinoidaan yhdessä 2020 strategian kanssa, niin varmasti saadaan aikaan paljon entistä parempi tilanne. Kiitoksia kaikista kommenteistanne. Yritän tehdä tekstistä entistä paremman ja luonnollisesti saan teiltä tarkistuksia tämän tueksi. Kiitos. Eh, Kiitoksia. valitettavasti tarkistusten määräaika on jo 24. maaliskuuta kello 6. Joten tässä täytyy päästä toimeen. Joten eh, nyt voi jatkamme. Voitte jäädä tänne. Meillä on vielä yksi asiakohta. Nyt pääsemme Lambert van Nisteroin mietintöön, joka käsittelee synergioita kahden hyvin tärkeän politiikan alan välillä. Lambert, ole hyvä. Niin, äh, minä toteaisin, että... No juu, kiitoksia. Todella. Kyse on siis äh, tutkimuksen innovaatioiden synergiasta. Ja mm, kyse on nyt sitä, että katsotaan, miten politiikka tähän mennessä on toiminut. Ja on ihan hyvä, että aluevaliokunta tilannetta tarkastelee silloin tällöin. Kysehän on synergiasta niin kohesio, rahaston aluekehitysrahaston kuin tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman ja innovaatio-ohjelman tosiaan yhteistoiminnasta. On hyvä, että valitsimme hiukan toisen lähestymistavan. Tavan. Artiklan 50 pohjalta myös ITRE-valiokunta on mukana tässä työssä. Ja meidän yhteistyömme on ollut erittäin rakentavaa ja myönteistä. Olemme pyrkineet parantamaan tilannetta tulevaisuutta silmällä pitäen. Ja ITRE-valiokunta on ajatellut aivan samanlinjaisesti kuin mekin ja halunnut tehdä tiettyjä parannuksia tulevaisuutta silmällä pitäen. Ja voi olla, rouva puheenjohtaja, että ehkäpä herra Kakkis toisena esittelijänä, mehän yhdessä tätä työtä olemme tehneet, käyttää hänkin puheenvuoron. Minä voin puhua ihan lyhyesti, koska asiasta on keskusteltu jo kaksi kertaa, ensin työasiakirjan pohjalta ja myös toisen kerran. Ja ehkäpä paras olisi nyt vielä muistuttaa siitä, mitä me olemme halunneet nimittäin parempaa keskittymistä edellisellä kaudella tutkimukseen ja kehitykseen liittyviin toimiin. Yhtäältähän tässä on ollut aika iso ero ajatellen tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman rahoitusta Brysselin taholta. Parlamenttihan on esittänyt omat selkeät toivomuksensa, mihin tulee keskittyä juuri näihin parhaisiin esimerkkeihin ja huippututkimustahoihin. Ja meillä on siis Euroopan tason toiminta ja strategiaa, asiakirjaa sitten jäsenvaltioilta jäsenvaltiotasolta ja hyvin paljon kyllä pelivaraa toimia näiden, näiden näissä puitteissa, luoduissa puitteissa. Ja kiinnostavaa onkin nyt sitten nähdä, miten alueilla ja kaupungeissa on kehitytty, on päästy eteenpäin. Me tarvitsemme todella käytännönläheistä lähestymistapaa niin, että kumppanimme kentällä – Ähm, osaavat käyttää ähm, näitä tarjolla olevia mahdollisuuksia ettei tarvita jotain ähm, asiantuntijaa, joka asiaa hoitamaan. Yritykset ja yliopistot ovat tehneet tätä työtä yhdessä myös PK-yrityksiä. Tämä on hyödyttänyt ja alueet ja kaupungit äh, saavat näin oman tukensa. No niin, Ehdotus on siis eh, toteutunut käytännössä ja nyt keskustelussa, joka, jota käydään sitten myöhemmin, komissio tuottanee eh, kertomuksen hyvistä eh, synergiaesimerkkeistä. Ja yksi asia, jonka minä halusin tuoda esiin, on se, että minä todella pelästyin lukiessani komission alkuperäistä asiakirjaa, niin kutsuttua non-paperia. Siellä todettiin, että niin, niin aivan, aivan uusille vesille täytyy lähteä. Öm, ö, ja onhan meillä ne rakennerahastotkin, ja nekin voidaan laittaa tähän pot tehtiin ja sitten saadaan oikein hyvä lopputulos. Mutta onneksi sitten, onneksi omassa mietinnössäni pystyin toteamaan, että juuri alueellinen ulottuvuus ja hajauttaminen alueille on aika tärkeää tämän politiikan ajamisessa ja samanaikaisesti meillä on luonnollisesti sitten visio kilpailu kyvyn vahvistamisesta ja miten siihen sitten päästään. No meillä on selkeät sosiaaliset tavoitteet ja hyvä lopputulos tutkimus- ja kehityspolitiikasta liitetään luonnollisesti juuri alueelliseen toimintaan. Tämä johtaa innovaatioihin, tuoteinnovaatioihin, prosessiinnovaatioihin, Äh, luovuuteen, äh, uusiin työpaikkoihin, äh, myös hyvin laadukkaisiin työpaikkoihin. Ja kyllä minun mielestäni toden totta voidaan hyväksyä se, että jotkut alueet ja jotkut kaupungit ähm, ja suuret keskittymät Euroopassa ehkä ovat ähm, olleet enemmän eturintamassa kuin sitten taas toiset. Että ehkä suur, näissä suurissa keskittymissä tapahtuu nopeammin ja enemmän kuin jossain muualla. Kyllä tämä täytyy myös hyväksyä. Ja jos kuitenkin tämä jaetaan hyvällä järkevällä tavalla ja että toteutuminen tapahtuu nopeutetussa aikataulussa joidenkin alueiden osalta, niin hyvä jotkut esimerkiksi suurkaupunkialueet, metropolit, ovat aivan eri tilanteessa kuin toiset, mutta hyvä yhteistyö on kaiken avain ja hyvät yhteydet ovat kaiken perustana. Mietintöni tai oikeastaan meidän mietintömme toivottavasti antaa ö, tiettyjä kulmakiviä olemassa olevan politiikan arvioinnille. Ja jos näin käy, niin olen erittäin iloinen. Haluan kiittää kaikkia, erityisesti varjoesittelijöitä käymistämme keskusteluista. Hienoa, hienoa. Ja jos täällä vielä jotain puutteita on, niin niitä varmaan voidaan täydentää. Niin ja haluan kiittää myös yhteistyöstä ITRE-valiokunnan ITRE kanssa ja myös avustajien kanssa. Ja toteaisin, että me otamme ITRE-valiokunnalta kyllä kommentteja huomioon ja, ja katsotaan, katsotaan sitten vielä äänestyslistalla lopullista tulosta. Tämä oli tosi kiinnostava työ. Kiitoksia. Sitten Markakis, Kun nyt olette paikalla, niin olkaa hyvä. Kiitoksia Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluan kiittää tilaisuudesta käyttää puheenvuoron täällä. Minähän olin tosiaan ITREN esittelijä, mutta haluan ennen kaikkea kiittää Lambert van Nistelrooita tästä erinomaisesta aloitteesta, koska kyllä tosiaan on niin, että hyvin paljon Euroopan mahdollisuuksista ja potentiaalista menee hukkaan, koska emme ole onnistuneet saamaan aikaan synergiaa ja toimimaan johdonmukaisesti. Siksi tämä on aivan erinomainen aloite. Tässä jokin aika sittenhän meille ehdotettiin EU 2020 strategiaa, siitä juuri käymme keskusteluja ja tiedämme, että Lissabonin strategia osui maalin ohi siksi, että tavoitteita oli liikaa ja ne eivät ole tarpeeksi konkreettisia. Ja nyt kun puhutaan Agenda 2020, meillä on tilaisuus eh, ehkä päästä viiteen kuuteen selkeään tavoitteeseen, eh, joiden eh, tulokset myös ovat mitattavissa. Mutta tämä on mahdollista vain, jos stream-lainaamme, jos todella toimimme niin, että meillä on johdonmukainen yksi suunta. No, eivät ehkä valtiovarainministerit tässä nyt ole vielä kauhean innostuneita siitä, että pyritään saamaan 3 prosentin PKT-osuus tutkimukselle ja kehitykselle, mutta mutta hyvällä tiellä ehkä joka tapauksessa ollaan. Ja jos me tähän nyt pääsemme, niin ei saa käydä niin, että eri rahastot ja eri rahoitusvälineet eivät tiedä mitään toisistaan ja kulkevat rinnakkain ja osittain jopa äm, ovat ristiriidassa keskenään. Ei käy. Joten siksi mielestäni on äärimmäisen tärkeää etsiä synergiaa. Ajatellaan vaikkapa, vaikkapa sähköistä liikkuvuutta. Teollisuusvaliokunnassa tällä hetkellä mietimme sitä, miten voidaan saada aikaa innovaatioita. Meillähän oli vielä jokin aika sitten, kun puhuttiin esimerkiksi akuista. Meillä oli nikkeliakkuja ja kaksi vuotta sitten lähdimme litiumakkujen suuntaan ja innovaatiot ovat jo olemassa ja nyt meidän täytyy saada vielä käytännön toteutusaikaan, kun ajatellaan vaikkapa autoja ja niiden litiumakkuja akkuja, niin maaseudulla on vielä ongelmana se, että missä tämä akku sitten saadaan ladattua. Ja taas toisaalta, eh, jos meillä ei ole minkäännäköistä eurooppalaista linjaa, niin eh, tämä on hyvin ongelmallista. Ja toteaisin, että kyllä tällä hetkellä ainakin Euroopan parlamentti mielestäni on toiminut eh, todella hyvin paremminkin kuin ehkä eri pääosastot komissiossa. Rova Hybner tietää tästä paljon. Ja Van Nistelrooy on aivan oikeassa siinä, että nyt ajatuksesta, ideasta täytyy innovaation kautta päästä tilanteeseen, jossa ajatus on käyttökelpoinen ja miten tämä onnistuu? No se onnistuu vain niin, että sovitaan näistä viidestä kuudesta tavoitteista ja tämän jälkeen eh, kaikki lupamenettelyt ja muut myös yhdenmukaistetaan. Eli kun katsotaan vaikkapa jotain tutkimus, tahoa. Se voisi saada rah- aluekehitysrahastosta tai kohesiorahastosta rahoitusta, mutta Nämä hakumenettelyt esimerkiksi tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman pohjalta tai innovaatio-ohjelman pohjalta tai Interreg-ohjelman pohjalta, nämä kaikki hakumenettelyt ja, ja täytettävät kaavakkeet ovat aivan erilaisia. Ei käy. Haluan, että tulevaisuudessa alue voi saada tukea kaikista ohjelmista kerralla. Mutta tässä on tietenkin ongelma, ensinnäkin nämä haku menettelyt. Ja toinen kysymys on sitten yhteisrahoitus. Jos ajatellaan esimerkiksi yhtä hanketta, niin samanaikaisesti siihen ei voi saada rahoitusta, voi saada rahoitusta esimerkiksi aluerahastosta ja tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman kautta. Tämä täytyy muuttaa. Jos haluamme auttaa Euroopan alueita jaloille, niin meidän täytyy hoitaa tämä asia. Ja kolmas ongelma on sitten asiantuntijuuden puute. Meillä on aivan liian vähän asiantuntijoita, jotka tuntevat nämä hakumenettelyt. Ja minä ehkä kutsuisin heitä informaatiomanagereiksi. Meidän täytyy todella kouluttaa ihmisiä, jotka voivat antaa suoraa apua alueille. No niin, minä puhuin esimerkiksi sähköistä liikkuvuudesta. Tämä on yksi Espanjan puheenjohtajakauden aloitteista, hyvä aloite mielestäni. Ja jos emme tätä toteuta, esimerkiksi kollegani Stavrakakis omassa maassaan Kreikassa on todennut seuraavaa. Me tiedämme, mitä euroalueella tapahtuu, jos yhdessä maassa kyllä käytetään kohesiorahastoa, aluerahastoa. rahaa on virrannut Kreikkaan vaikka kuinka, mutta jos näitä rahoja ei käytetä tuottavasti tutkimusinfrastruktuureihin, innovaatioinfrastruktuureihin, sellaisiin infrastruktuureihin, jotka tuottavat tuottavuutta, niin pieleen menee. Kreikka on pieni esimerkki, Espanja, Italia tulevat olemaan seuraavia esimerkkejä, Portugali. Ja siksi meidän on kyllä kaikkien yhdessä toimittava synergian puolesta. Ja siksi Lambert van Nistelrooyn aloite on erinomainen, erinomainen panos Agenda 2020, jota muuten emme saa toteutettua. Kiitos rouva puheenjohtaja. Kiitoksia. Sitten Toira varjestelee. Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kiitos rouva puheenjohtaja, parhaat kollegat molemmilta esittelijöiltä. Saimme äsken hyvin kiinnostavia tietoja tähän tärkeään mietintöön liittyen. Olemmehan tästä jo aiemminkin keskustelleet. Aivan ensiksi kiitän aloitteesta Lambert van Nisterroita ja myös Jorgos Hatsimarkaakista ja Itre-valiokunnan kollegoita heidän tekemästään työstä. Muutama kommentti minultakin on tullut aivan selväksi, että jos ja kun synergiaa tutkimusohjelmien ja rakenne- ja kohesiorahastojen välille saadaan, niin tämä on äärimmäisen myönteistä. Ja samalla tämä on hyvä perustelu sille, että meillä on erilaisia lähestymistapoja Esimerkiksi top-down ylhäältä alas äh, lähestymistapa, verkostoituminen, mutta samalla on tarpeen mielestäni alhaalta ylöspäin lähestymistapaan, sillä kun käytännön esimerkkejä katsotaan, niin tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman tavoitteisiin ei ehkä päästä, jos äh, ei ole, äh, kriteerit eivät täyty ja jos äh, tutkimus ei ole aivan niin vallankumouksellista kuin vaaditaan tukeen, mutta alueelle kuitenkin tai ähm, alueiden väliselle interreg-yhteistyölle tämä olisi merkittävä panos, jos ihan alemmallakin tasolla alueellisesti saataisiin aikaan yritysklustereita, koska tämä hyödyttäisi ihmisiä alueella todella erityisesti myös pk-yritysten kautta. Ja siksi mielestäni tämä mietintö, ja tämä on sen kyllä mm, suuri, suuri ansio, on siinä, että tässä nämä leikkauskohdat määritellään hyvin selkeästi. Tähän meidän täytyykin keskittyä. Ja tätä voimme odottaa myös komissiolta, ja meidän tulisi jopa komissiolta vaatia, juuri sitä mitä Jorgos Katsimarkaakis sanoi, että esimerkiksi nämä eri hakuasiakirjat ja hakumenettelyt paitsi yksinkertaistetaan, myös yhdenmukaistetaan. Samalla kuitenkin pidän tärkeänä sitä, että myös tulevaisuudessa on nämä kaksi tietä, top-down tutkimus ja toinen, jossa myös alueet yhdenmukaisin menettelyin voivat asettaa alueelliset ja paikalliset painopisteensä bottom up, niin että otetaan todella huomioon alueet. Tämä hyödyttää myös pk-yrityksiä, sillä useinhan me keskustasolla emme ollenkaan tiedä, että missä innovaatiopotentiaalia on. Ja kyllä meidän täytyisi ihmisille kentällä jättää mahdollisuus, ja antaa mahdollisuus luoda näitä ideoita ja sitten tukea niitä toteuttamisessa. Joten kyllä tässä mielestäni ihan oikealla tiellä ollaan. Joitain pieniä tarkistuksia ehkä olen valmistelemassa, mutta yleislinja saa täyden tukeni. Ja käsittääkseni myös kaikkien muiden poliittisten ryhmien tuen, joten kiitos esittelijä. Sitten Daily. Merci madame la présidente. Je remercie... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää vanistelutia tästä mietinnöstä ja myöskin varjoesittelijöitä näistä esityksistä. Muutama huomio, jotka ehkä otan mukaan sitten tarkistuksiin. Ensinnäkin tässä mietinnössä tulee keskittyä yhteen kohtaan, joka mielestäni on erittäin tärkeää seuraavalle ohjelmointikaudelle, eli se, että huomattavasti nostetaan innovaation varattuja varoja kestävän kehityksen alalla. Erityisesti mitä tulee energiasäästöihin ja uusiutuviin energialähteisiin ja energiatehokkuuden tehostaminen rakennuksissa, jotta voimme valmistaa direktiiviä liittyen rakennusten energiatehokkuuteen, ja sehän hyväksytään parlamentissa pikapuoleen. Myöskin tässä mietinnössä haluaisin korostaa sitä, että tässä ei ole mitään yhteyttä luotu innovaation ja sosiaalisen osallistumisen välille. Mielestäni se on ehdottoman keskeistä, että meillä on toimintatapa, jossa koheesio ja kilpailukyky yhdistetään – sosiaalisessa lähestymistavassa samoin kuin esimerkiksi yhteisön ohjelmissa In Europe. Ohjelman päätavoite on tukea innovaation kehitystä, kaupunki, eurooppalaisten kaupunkien heikko, heikommassa asemassa olevissa kaupungin osissa. Ja tällä tavalla voimme tavoittaa useita tavoitteita. Voimme lisätä koulutusta näissä kaupungin osissa voimme vähentää sosiaalisia eroja kaupungeissamme ja alueillamme. Voimme lisätä kaupunkien houkuttelevuutta, mitä tulee esimerkiksi liikennevälineiden käyttöön ja myöskin kansalaisten elämän laadun parantaminen, mitä tulee melun torjuntaan, ilmanlaatuun ja niin edelleen. Ja sitten myöskin nuorten on päästävä työelämään. Ja heitä on tuettava ensinnäkin koulutuksessa ja sitten uusien teknologian työpaikkojen suhteen. No, mietinnössä on korostettu sitä, kuinka paljon tarvitaan synergiaa eurooppalaisten innovaatiohankkeiden ja tutkimus- ja kehityshankkeiden välillä. Ja mietinnössä on vaadittava, että komissio vahvistaa tiedottamista aluetasolla näistä hankkeista. Näin voidaan mahdollistaa sen, että osallistuminen innovaatiohankkeisiin aluetasolla on vahvempaa. Kiitos. Kiitoksia. Meillä on vielä kuusi puhujaa ja vielä yksi kohta esityslistalla. Joten mahdollisimman lyhyesti. Sitten Matula. Mulțumesc, doamna președintă. Aș vrea să-l felicit pe colegul Nisteroi pentru excelent. Kiitoksia. Haluaisin kiittää kollega Van Nisteroita erinomaisesta mietinnöstä. Siinähän puhutaan synergiasta tutkimuksen alueella ja kehityksestä. Ja mehän puhumme itse asiassa Euroopan unionin tulevaisuudesta. No, mikä on lähtökohta? Vuosi 2007-2013 Kohesiopolitiikassa on kolminkertaistettu varat, joita myönnetään kehitykseen, tutkimukseen ja innovaatioon. Mutta jos tätä verrataan edelliseen ohjelmointikauteen 85 miljardia euroa, eli tutkimukseen ja kehitykseen on nyt suunnattu suoraan näitä varoja enemmän. No, tämä on tietysti merkittävä askel eteenpäin verrattuna edelliseen ohjelmointikauteen, mutta jos vertaamme tilannetta Kiinan tai Yhdysvaltoihin, niin voisin sanoa, että tämä on vasta ensimmäinen askel, ja meidän täytyy jatkaa tällä tiellä. Mietinnöstä käy hyvin selväksi, miten meidän tulee edetä. No, minulla on teille aikaa paljon, eli mainitsen vain pari. On erittäin tärkeää edistää ja soveltaa menestyksekkäitä malleja – kun ajattelemme tätä tietokolmiota, yritysten, väri, yritysten ja pk-yritysten viranomaisten välisiä yhteyksiä. Ja on tärkeää, että yhä paremmin ymmärretään, että tutkimus ja innovaatio lähtevät yliopistoista ja että niistä tulee asioita, joita käsitellään yrityksissä, pk-yrityksissä ja myöskin paikallis- ja alueviranomaisten tasolla. Ja on hienoa todeta, että tässä mietinnössä katsotaan, että aluekehityspolitiikalla tulee aina olevan merkittävä rooli, kun etsitään vastauksia EUn suurin ongelmiin, mitä tulee rakenneeroihin eri alueiden välillä, kilpailukykykysymyksiin talouskriisin vaikutusten torjuntaan, mutta myöskin tätä vaikuttaa ilmastonmuutoksen ja väestörakenteen muutoksen vaikutuksia. Erityisesti hyvä on se, että on mahdollista ehdottaa kannustimia ja soveltaa innovoivia toimia. No sitten lopuksi korostaisin vielä, kuinka tärkeää on tehokkaammin auttaa politiikan toteuttamisessa silloin, kun kyseessä on synergian vahvistaminen eri tutkimus- ja kehitysinfrastruktuurien välillä ja kun luodaan uusia työpaikkoja. Ja kiitoksia vielä ja onnittelut esittelijälle. Thank you very much, Kiitoksia. Seuraavaksi Zelä. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia myöskin Nistaroisille tästä mietinnöstä. Hän on nyt lähtenyt uusille teille. Hän on tehnyt vaikutusten arvioinnin tehdystä politiikasta. Ja tällä tiellä meidän tulisi myöskin jatkaa. Meillä ei pidä olla pelkästään poliittisia suuntaviivoja, vaan meidän täytyy myöskin miettiä, miten niitä toteutetaan ja miten ne vaikuttavat paikan päällä. Se on mielestäni tehtävämme ja samalla hän on osoittanut, ja meidän täytyy tämä nyt ymmärtää, että tässä aluekehitysvaliokunnassa me emme ole mikään keskivertovaliokunta, ja Lissabonin sopimuksen myötä me olemme yhä enemmän mukana päätöksenteossa, koska me vastaamme hyvin paljon varojen myöntämisestä. Ja hyvin usein Tätä pitää korostaa. Kaikki haluavat tarttua kohesiopolitiikkapottiin, mutta no, Van Nistelrooy myöskin tämän totesi. Eli toteuttaminen tapahtuu aluetasolla ja siellä asioiden on sujuttava ja siellä asioiden pitää olla konkreettisimia. Ja sitten Shatsimarkakikselle sanoisin, Meille on tärkeää myöskin se, että teemme yhteistyötä eri valiokuntien välillä. Innovaatiopolitiikkaa voidaan toteuttaa vain tällä tavalla tehokkaasti silloin, kun sille annetaan myöskin rahoitusta ja se keskitytään, toteuttaminen keskitytään alueelle ja se toteutuu taho, näiden toimijoiden tasolla, aluetasolla. No sitten syyskuuta 2009 komission tiedonanto, joka liittyy innovaatiopolitiikan uudistamiseen uusiutuvassa muuttuvassa maailmassa. Ja tässä on todettu, että kohesiopolitiikka tarjoaa vankan lähteen innovaation edistämisvälineille. No nyt tätä edistämiskautta tulee vahvistaa. Ja tähän komission tiedonantoon Winkler on tekemässä mietintöä ja meidän täytyy olla vielä yhteydessä. Se, mitä nyt olemme havainneet Pantani Selotin mietinnöstä ja Chasimar Kakiksen mietinnöstä, niiden pitää sopia yhteen siihen, miten nyt sitten mietitään ilmavuotiopolitiikan tulevaisuutta Euroopassa. Sofia Kani, please. Sitten Sofia Kani. Madame la Présidente, chers collègues puheenjohtaja, hyvät kollegat. Lambert van Nistelrooyn mietintöluonnos on erittäin hyvä mietintö, ja mielestäni siihen nyt ei ole kovin paljon huomautettavaa. Kaikki on otettu huomioon. Tiedonanto, hyvät käytänteet, tärkeimmät hankkeet, hyvin kohdennetut hankkeet ja niin edelleen. Ainoa kohta, jota haluaisin käsitellä, liittyy siihen, kuinka tärkeä kohesiopolitiikka on ja eri rahoitusohjelmat, jotta voidaan toteuttaa Eurooppaa alueellamme. Tästä olemme kaikki samaa mieltä. Ranskassa laadin mietinnön syistä, miksi tämä politiikka ja nämä hankkeet ja paikalliset toimijat eivät ole ottaneet niitä omikseen, ja miksi viime kädessä tämä politiikka ja nämä hankkeet vaikuttavat jotenkin sitovilta ja pakollisilta ja hankalilta alueellamme. Ja syy, miksi nämä eri politiikan alat eivät toteudu dynaamisesti, kuten toivottaisiin alueellamme, se johtuu siitä, että nämä menettelyt ovat niin monimutkaisia. Tämä synergiahanke on nyt tässä tärkeä ja keskeinen erityisesti nyt tämän kriisin keskellä – hyvin usein toteuttaminen on hankalaa, koska siihen liittyy sitten muita hallintokysymyksiä, ja ne kasaantuvat. Ja meillä pitää olla kunnollista synergiaa, ja Toirer siitä mainitsikin. Synergiaa pitää myöskin olla täytäntöönpanossa näiden eri politiikan osien osalta. Ja meidän pitää yksinkertaista menettelyä erityisesti näiden asiakirjojen osalta. Nämä asiakirjat joita hankkeiden toteuttajan pitää täyttää, niiden pitäisi olla kaikille samat. Meidän pitää yksinkertaistaa. Kyse on nyt kohesiopolitiikan imagosta ja kyse on myöskin Euroopan imagosta. Meidän pitää viestiä asioista, meidän pitää siirtyä kohti avoimuutta, mutta meidän pitää myöskin yksinkertaistaa ja tehostaa näitä menettelyjä. Meidän pitää antaa myönteinen, dynaaminen imago kaikelle tälle politiikalle ja kaikille näille hankkeille. Kiitos. Kiitoksia puheenjohtaja. Pari huomiota minulta. Tämä nyt ei liity mitenkään esittelijän ponnisteluihin, jotka aivan varmasti ovat aivan oikeita. Kyse on pikemminkin äh, perustutkimuksesta. Esittelijä totesi, että alueohjelmissa 85 miljoonaa euroa on ollut äh, käytettävissä, ehkäpä näin paljon oli käytettävissä, ehkäpä enemmänkin, mutta kukaan ei Kiinassa tai Yhdysvalloissa tai Euroopassa voinut ennakoida valtavaa kriisiä, talous- kriisi tuli meille hyvin kalliiksi monissa maissa. Erityisesti maksumiehiksi ovat joutuneet työntekijät. Voimme kai me laittaa mm, kuinka hyvänsä monta miljardia pottiin, mutta silti se ei riitä täyttämään odotuksia koska kyse on yhteiskunnista, jotka katsovat vain kilpailukykyä ja voittoa. Tämä ankkuroitiin Lissabonin sopimukseen ja tilanne pahenee entisestään, ellemme käännä kurssia. Miljardeja euroja käytetään eri maissa. Ja kun samalla ei kuitenkaan voi ennakoida, mitä tapahtuu niin tämä on kyllä suuri ongelma. Ja sitten, jos oikein ymmärsin, meidän tehtävämme on antaa panos valiokunnassa konvergenssin lisäämiseksi Euroopan eri alueiden välillä. Jos me nyt kuitenkin luemme viimeisen mietinnön ja tämän päiväisen mietinnön kohdan 13, niin tämähän kääntyy aivan päälaelleen. Eli kyse ei ole kohesion edistämisestä vuoden 2020 jälkeen tai Lissabonin strategiasta. Päinvastoin täällä luetaan tai kirjoitetaan, miten kohesiopolitiikka voi hyödyttää 2020 strategiaa. No kuiluhan tulee kasvamaan entisestään, jos näin toimitaan. Miksi? No koska mm, 2020 strategia, ihan niin kuin Lissabonin strategiakin, liittyy vain kilpailukykyyn. Kaikki liittyy vain kilpailukykyyn. Päätavoite on kilpailukyky ja kilpaiso, kilpailukykyisimmät alueet ja yliopistot tästä hyötyvät. Ja pienet eivät saa tukea. Hmm. Onhan meillä ohjelmia ja tavoitteita ja mekanismeja ja vaikka mitä parantaaksemme alueiden tilanteita, mutta e, tilannetta, mutta ei kai tavoitteemme voi olla piilaaksojen perustaminen joka paikkaan Euroopassa. 20 vuoden ajan olemme tätä jo yrittäneet ja nyt olemme nähneet, mihin tämä johtaa. Joten täytyy katsoa, että mitä kriteereitä meidän täytyisi käyttää. Kyllä esittelijä on yrittänyt mennä tähän suuntaan. Hän on sanonut, että pitäisi keskittyä tiettyihin aiheisiin. Hmm. Mutta mitkä nämä aiheet ovat, joihin halutaan keskittyä? Se ei kyllä mielestäni tule selväksi. Paljon tässä yritetään selvittää, mutta tärkeintä kysymystä ei. Before I ask... Kiitoksia. Ensin kuin Lambert van Nistelrooy puhuu, niin pyytäisin nyt komission edustajaa, I think, uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Täytyy todeta, että tämä on hyvin laadukasta ajattelun aihetta ja tämä mietintö on meille erittäin hyvä. Ja siinä on ainakin kaksi tärkeää asiaa, joita tulee miettiä. Ensinnäkin, miten kohesiopolitiikka voidaan yhdistää EUn 2020-strategiaan. Tässähän puhutaan vahvistetusta korvamerkinnästä ja vahvistusta alakohtaisesta keskittymisestä. Nämä ovat peruskysymyksiä, joihin täytyy nyt puuttua. Sitten toinen on se, että selkeästi on tunnustettu, että tutkimuksen erinomaisuus ja aluekysymykset liittyvät toisiinsa ja ne ovat tärkeitä ja ne voidaan yhdistää. Hän hän puhuu älykkäistä vihreästä erikoistumisesta paikallistasolla. Eli komissio asettaa tiettyjä tutkimuspainopistealueita ja innovaatiopainopistealueita, ja sitten alueet kapasiteetistaan riippuen liittyvät tähän politiikkaan tässä yleisemmässä eurooppalaisessa puitteistossa. No sitten muutama täsmällinen kommentti siitä, miten tätä synergiaa voidaan edistää, tai ainakin mitä nyt yritämme parhaillaan tehdä. Kun puhutaan näin, näistä kysymyksistä, meidän täytyy nähdä, millaisia eroja on eri järjestelmien välillä, näiden kahden erityyppisen politiikan välillä. Ensinnäkin yhteishallinto se pohjautuu ohjelmiin ja toissijaisuusperiaatteeseen. Ja sitten toinen on suoraa hallinnointia, joka pohjautuu kilpailuun ja hankkeisiin yleensä, jotka ne ovat kansainvälisiä luonteeltaan. Eli tämä on jo hankalaa, koska nämä ovat kaksi erilaista hallinnointikulttuuria ja kaksi erilaista tapaa saada näitä varoja käyttöön. 90-luvun puolesta välistä, kun ensimmäistä kertaa allekirjoitimme yhteistyösopimuksen pää, johtajien välillä. Me käynnistimme alueellisen innovaatiostrategian, joka on kestänyt nyt yli 10 vuotta, ja se on nähty menestyksenä. Nyt viime vuonna toista kertaa allekirjoitamme yhteistyösopimuksen pääosastojen välillä ja teemme työtä kahden hankkeen puitteissa. Tutkim, suuret tutkimusinfrastruktuurit ja tutkimuspotentiaali – ja yritämme tukea toisiamme näissä ponnisteluissa. Toinen asia, joka tulee mainita, on se, että jaetaan hyviä käytänteitä. Aluealoitteen suhteen noudatetaan nyt 10-15 alueen hankkeita, joita Regi pääosasto rahoittaa. Ja sitten lopuksi muistuttaisin vielä, millaisia muutoksia yksinkertaistamista on pantu täytäntöön viime vuonna liittyen näihin könttäsummien maksamisiin. Ja tämä noudattaa hyvin pitkälti sitä, mitä meillä on puiteohjelmassa. Ja sitten standardisoidut kustannukset. Ja nämä kaksi politiikkaa pitää myöskin yhdistää tässä politiikassa. Kiitoksia. Lambert, haluaisitko sinä vielä kommentoida? Ihan lyhyesti. Muutama huomio vielä. järjestelmät eroavat hyvin voimakkaasti toisistaan ja parlamentti ja komissio ovat nyt yhdessä tutkimussa alalla tietoisesti valinneet kriteeriksi tämän excellenssin erinomaisuuden. Täytyy olla todella erinomainen ja osata käyttää tätä erinomaisuutta. Ja kun nyt puhutaan yhdeltä alaspäin lähestymistavasta, joka nyt ainakin Euroopan puitteissa on vallitseva tai hallitseva lähestymistapa, niin ei tässä nyt olla hyvin toimivia järjestelmiä vesittämässä. Se ei tässä ole ajatuksena ollenkaan. Eli meille jää kaksi erillistä järjestelmää, jotka pyrkivät tätä erinomaisuutta tukemaan ja samalla sitten, kun puhutaan kestävyydestä, ekologisuudesta ja niin edelleen ja sosiaalisista innovaatioista, niin ei näitä ole kukaan muuta kuin tukemassa. Mutta me haluamme, että ihmiset voivat tehdä tätä työtään ja meidän täytyy voida löytää ratkaisuja. Viime viikolla, itse asiassa tällä viikolla 500 ihmistä kokoontui komission aloitteesta viettämään innovatiivisten alueiden viikkoa. Ja innostus oli suurta. Ja kyllä voidaan nähdä, että eh, siellä ihan käytännössä askarrellaan. Ja mm, kun osallistuu eh, näihin tutkimusohjelmiin, saa aikaan huipputuloksia. Ja tätä varten tarvitaan infrastruktuureja ja ra- rakennerahastojen kautta voidaan näitä tutkimusinfrastruktuureja rahoittaa, mutta tämä täytyy ihmisten tietää alueilla. Heidän täytyy tietää näistä ohjelmista. Muuten tämä ei ole kovin helppoa. Haluaisin, että tämä olisi loogisempaa niin, että päätöksentekijät voivat pitkällä aikavälillä tehdä suunnitelmia ja kyllä on alueita, jotka toimivat juuri tällä tavalla. Alueita, jotka myös itse investoivat hyvin merkittävästi. On jäsenvaltioita, joissa investoinnit ovat todella suuria, erityisesti kun puhutaan alueellisten kumppanien nivomisesta ähm, tähän innovointiin mukaan. Ja tähän minä pyrin omassa tekstissäni niin että tämä tehdään mahdolliseksi ja sitä vahvistetaan entisestään. Ja kun ajatellaan näitä temaattisia aihe aluevalintoja, niin kyllähän EU 2020 on tietyt painopistealueensa ja alueilla niitä sitten toteutetaan käytännössä. Ja kyllä, mielestäni meidän täytyy olla tässä mietinnössä vakuuttuneita toiminnastamme niin 2020 suhteen kuin rahoituksenkin suhteen. Kyllä rahoitus on lisääntynyt, se on kaksinkertaistunut ja kaksinkertaistuu jatkossakin, mutta kun me joudumme kilpailemaan Yhdysvaltojen, Kiinan ja Intian kanssa, niin silti tuntuu siltä, että tämä ei riitä. Mutta se, että saadaan alu, alueelta myös rahaa näihin innovaatioihin ja sitten tukea EUn taholta, niin sittenhän kapasiteetti on huomattavasti suurempi, mahdollisuudet paljon suuremmat. Ja tämä on juuri yhteys, jota me tarvitsemme ja myös tietoisuusalueilla alueellisten kumppaniemme ja alueellisten johtajien taholla on hyvin tärkeää. Alueelliset johtajat paikalliset johtajat ja niin edelleen, he tekevät omia valintojaan, joten minun mielestäni nämä eri aihealueet eivät kuulu meille. Meillä on suuremmat tavoitteet EU 2020 jättää valtavat mahdollisuudet alueille toimia sitten niiden aihepiirien kohdalla, joita ne pitävät kiinnostavina. Tämä on hyvin tärkeää ja näin mielestäni tämä pitää ollakin. Kiitän kaikkia puheenvuoroista ja panoksesta. Sosiaaliseen ulottuvuuteen viitattiin. Minä varmasti saan tarkistuksen, joka parantaa tekstiä. Kestävyys, se mitä sanoitte, paremmin en voisi sitä itsekään sanoa. Ja todella nyt yritetään saada tämä mahdollisimman pian pakettiin. 24. päiväkö on tarkistusten määräaika? Juu, mitä pikimmin, niin että saadaan tämä paketti tosiaan solmittua, mitä pikim, pikimmin, kun puhutaan EU 2020, niin täytyy nyt saada hommat käyntiin niin, että ihmiset saavat tarvitsemansa tukea ja päästään sovittuihin tavoitteisiin. Muistutatteko rouva puheenjohtaja minua vielä tästä aikataulusta? Kiitos. Thank you. Thank you very much. Kiitoksia. Lambert. Todellakin se on 24.3. kello 18. Mä haluaisin kiittää Lamberia ja Hatsimarkkaakista tästä hyvästä yhteistyöstä molemmissa valiokunnissa. Tämä on tärkeä myös tulevaisuuden kannalta. Voimme päättää tämän asian käsittelyn tähän. Poliittiset koordinaattorit ovat eilen päättäneet, että yhdennetystä meripolitiikasta annetaan SCD-ryhmälle lausunto. 2013 jälkeisen koesiopolitiikan yksinkertaistamisesta on että 22. päivä mennessä annetaan vastaus, vastaukset eh, osallistumista tähän työryhmään. Ja me uskomme, että eh, Romanian edustajat eh, esittävät mahdollista ohjelmaa. Sitten minikuuleminen hyvästä hallinnosta aluepolitiikassa. Tämän järjestämme lähikuukausina. Ja vielä yksi päätös. Suosittelemme, että esitämme lausuntomme innovaatiopolitiikasta. Tämähän on ITREN mietintö. Mutta aikapulan vuoksi emme nyt tee tästä lausuntoa, vaan sihteeristö valmistelee, minä lähetän kirjeen asiasta. Ja koordinaattorit päättyy, että tämä lienee paras tapa toimia. Tässä siis koordinaattoreiden päätökset eiliseltä. Ja sitten seuraavan kokouksen aika. Se ei ole mikään salaisuus kenellekään. Maanantai 26. ja tiistai 27. huhtikuuta. Sitten aamupäivä. Meillä oli erittäin pitkä esityslista ja erittäin tärkeitä mietintöjä, lausuntoja. Meillä on ollut erittäin hyvää keskustelua. Haluaisin kiittää kaikkia hyvästä valmistautumisesta tähän kokoukseen. Eli kiitos kaikille, samoin kuin tulkeillekin tästä kahden päivän työpanoksista. Kokous päättyy.